If I may ask every... No niin, nyt salin että pyydän kaikkia istuutumaan paikoilleen. Olisin toivottaa teille tervetulleeksi seminaarimme toiseen osioon. Kävin erittäin hyödyllistä ja eloisaa keskustelua, vilkasta keskustelua eilispäivänä. Seminaarimme jatkuu nyt aamulla Aluksi kuulemme alustuksen, jonka meille esittää komission varapuheenjohtaja, joka vastaa budjettikysymyksistä. Hän oli paikalla myös eilen kokouksemme aluksi. Voin kertoa teille, arvon rouva, niin kuin hetki sitten sanoin, eilinen seminaari oli äärimmäisen vilkas toimintatapa, jonka järjestäjät valitsivat se, että paikalla sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäseniä samassa kokouksessa ja myöskin korkean tason työryhmän jäseniä toimii nähdäkseni erittäin hyvin. Kuulimme hyvin rikkaita puheenvuoroja, erilaisia näkemyksiä asioista ja toivon mukaan Tästä todellakin tulee olemaan hyötyä korkean tason työryhmälle. Kaikesta siitä, mitä täällä on kuultu. Te olette yksi korkean tason työryhmän jäsenistä, yksi komission kolmesta edustajasta tuossa työryhmässä, joten nyt jäämme suurella mielenkiinnolla kuuntelemaan teidän puheenvuoronne, niin kuin eilenkin. Puheenvuoron jälkeen on sitten parlamenttien jäsenillä mahdollisuus esittää teille kysymyksiä tai kommentteja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Hyvää huomenta kaikille parlamentaarikoille, kansallisten parlamentin jäsenille, eli kamareiden jäsenille, Euroopan parlamentin jäsenille ja kaikille, jotka ovat päättäneet uhrata tämän aamupäivän tätä keskustelua varten, jossa me pohdimme sitä, kuinka EU ja kansallisten valtioiden budjetit saadaan paremmin toimimaan yhteen. Kysyisin, kuinka moni täällä on, oli, on, oli läsnä jo aamukeskustelun aikana. Muutama käsittely nousee. Ja Mario Montin esityksen yhteydessä. No, siinä tapauksessa voin aloittaa samalla tarinalla kuin aamullakin. Se kulkee, tämä tarina on seuraava. Budjettiasioista vastaava komission varapuheenjohtaja asuu Brysselissä matkalla Euroopan parlamenttiin. Hän potkaisee pulloa, ottaa pullon käteen ja pullosta tulee ulos henki. Henki sanoo, kiitos paljon siitä, että vapautit minut. Olen niin kiitollinen, että toteutan jo kaikisen toiveesi. Varapuheenjohtaja sanoo, minä asuin ennen Yhdysvalloissa. Minulla oli siellä talo enkä pidä lentämisestä. Voisitko rakentaa sillan valtameren yli niin, että voin ajaa autolla Brysselin ja Washingtonin väliä? Henki katsoo varapointia ja sanoo, että en ole ikinä kuullut mitään näin tyhmää toivetta. No, kysy petä muuta. Varapointia sanoo, no, yhdessä herra Montin, Lamassuurin ja Galfin ja Tuskin kanssa olemme tässä työryhmässä, jossa käsittelemme omia varoja. Fuin kanssa käsittelemme omia varoja työryhmässä. Voitteko varmistaa, että ensi vuoden aikana omista Euroopan unionin varoista saadaan kaikki unionin rahoitus? Henki kysyy, no haluatteko, minkälaisen silloin haluatte? Yksi, yksi kaistaa vai kaksi kaistaa? Tämä pieni tarina on erittäin tarkka kuvaus siitä valtavasta työstä, jonka Ramontti on ottanut kontolleen yhdessä muiden korkean tason työryhmän jäsenten kanssa. Siitä huolimatta tämä on tehtävä, joka on niin oikea-aikainen, niin tärkeä, että haluamme puuttua tai tarttua siihen yhteistuumin. Miksikö? Siksi, että mikäli tarkastellaan meidän menneisyyttämme ja talousarviota Euroopan unionin historia muutenkin, voisi oikeudenmukaista sanoa, että viimeisten parin vuoden aikana olemme saattaneet päätökseen ensimmäisen kauden. Ja kutsusin sitä kautta kultaiseksi ajaksi, kultaiseksi kaudeksi. Kultauden, kultaisen aikakauden aikana olemme laajentuneet ja laajentuminen on ollut kaikkein eniten suurin muutos, muutoksia aikaansaava voima. Me olemme hoitajat kaiken tärkeimpiä asioita, kuten kilpailukykyä, yhtenäismarkkinoita, neljää vapautta edistäneet ja tietystikin tällä kultaisella aikakaudella meillä on ollut talousarvio, joka oli riittävä ja jopa enemmän kuin riittävä talousarvio, joka itse asiassa loi ainutlaatuisia ongelmia, joita ei enää ole, mutta herra Lewandowski koki tällaisen ongelman edellisen komission ensimmäisen vuoden aikana. Silloin oli käytössä enemmän rahaa kuin mitä mitenkään saatiin käytettyä. Tuona kultaisena aikakautena talousarvion kannalta ajat muuttuivat 2011-2012 vuonna. Siitä lähtien eu talousarvio on ollut valtaisien paineiden kohteena – me tarvitsemme enemmän rahaa. Painavia tärkeitä prioriteetteja on enemmän kuin mitä pystytään hoitamaan. Kysymys kuuluu, siirrymmekö nyt kultaisesta aikakaudesta kohti epävarmuuden aikaa? Siirrymmekö kohti aikakautta, jolloin mennään vain alamäkeen? Vai siirrymmekö kohti sankareiden aikakautta, aikakautta, jolloin kollektiivisesti Yhteisvoimin rationaalisesti ja pragmaattisesti voidaan arvioida sitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja sitten meillä on poliittista rohkeutta pistää kuntoon se, mikä ei toimi. Komissaarina, joka vastaa budjettikysymyksistä, toteaa sen kansallisten parlamentin jäsenille, jotka eivät tiedä niinkään paljon Euroopan unionin talousarvion laatimisesta, voi todeta, että voin lyhyesti vastata kysymykseen. Ja sitten, hieman tarkemmankin vastauksen. Lyhyt vastaus on, kyse on makkarasta. Ei kukaan halua tietää, mitä makkaran sisällä on, mistä makkara on tehty. Pidempi vastaus on, meillä on seitsemän vuoden mittainen rahoituskausi. Kaksi vuotta etukäteen aina ennen rahoituskautta neuvotellaan kansallisista osuuksista Euroopan unionin talousarvion ja menotavoitteista. Absoluuttisesti katsottuna meillä on noin 1 prosentti Euroopan unionin BKTLstä käytössä, ja tällä pitää rahoittaa Euroopan unionin talousarvio. Noin 2 prosenttia julkisista menoista. Vuonna 2016 meillä on 144 miljardia euroa maksuja käytettävissämme. Tietystikin nämä laskeltut numerot piilottavat taakseen eri, erilaisia tilanteita jäsenvaltioissa. Ensimmäinen ero, joka täytyy tehdä, on se, että meillä on maita, jotka maksavat enemmän kuin mitä ne saavat takaisin. Jotkut saavat enemmän kuin mitä ne maksavat Euroopan talousarvioon. Ja sitten tietystikin 2 prosenttia keskimäärin julkisista menoista on eri asia eri maissa. Siinä maassa, jossa tunnen tilanteen parhaiten. Se on yli 50 prosenttia. Joissakin maissa se on paljon vähemmän kuin 50 prosenttia julkisista investoinneista. Tai yli 50 tai 50 prosenttia julkisista investoinnista rahoitetaan EUn talousarvosta, eikä kyse ole mistään hyvän tekeväisyydestä. Usein kuulen puheita varsinkin maista, joiden mukaan annamme näille muille maille nettosaajille rahaa lahjaksi ei nyt aivan tällainen ole. Itse asiassa EUn talousarvion olemassaolo on osa kokonaisvaltaista Euroopan unionin rakentamishanketta. Siinä kaikkein tärkein eteenpäin vievä voima ovat sisämarkkinat. Näin sisämarkkinoilla jotkut maat ovat paljon pidemmälle edistyneet kuin muut. Niillä on parempia kilpailuetuja kuin muilla ja jotkut kulkevat jälkijunassa ja sitten kun ne kilpailevat keskenään sisämarkkinoilla, ei ole pelkästään oikeudenmukaista, vaan myöskin talouden kannalta loogista, että rahoitusta annetaan niille maille, jotka ovat heikompia kilpailun kannalta, jotta ne voivat hyödyntää, tai jotta tästä rahansiirrosta hyötyä kaikille. Ja tämä silta, jonka henkilö rakentaa sen suhteen, Maailmanpankki antoi mielenkiintoisen kertomuksen Euroopan unionin tilanteesta. Maailmanpankki totesi, että yksi tärkeimpiä uuden vuosituhannen keksintöjä oli konvergenssi. Kone, Euroopan konvergenssi lähentymissä kone, joka nostaa joitakin maita ylöspäin, mutta samalla lue, tar- luo taloudellisia investointimahdollisuuksia ja voiton tavoittelumahdollisuuksia kaikille Tästä seikkaa kansalaiset kovinkaan hyvin ei tie, eivät tiedä. Juuri tämän konvergenssi toiminnan kautta olemme onnistuneet saattamaan puolisen kymmentä maata keskitulon maista korkean tulon maiksi hyvin lyhyessä ajassa. Keskitulon tason maiden yhteydessä puhutaan usein tästä tuloansaista, niin kuin maista tulee keskitulotason maita. Siihen tuo on helppo tavoite, mutta siitä ylöspäin kipuaminen on hyvin vaikea. Ainoat muut maat, jotka ovat pystyneet tähän loikkaukseen, ovat joko niin maita, joilla on luonnonvaroja, kuten öljyä tai kaasua, tai sitten ne ovat epädemokraattisia maita ja saatakaan kasvua epädemokraattisilla keinoilla. Olemme ainoita maita tällä planeetalla, jos ainoita maita, joissa demokraattisiin keinoin ilman öljyä ja kaasua nopeasti on päästy tuohon kategoriaan. Jotkut maat ovat onnistuneet tämän konvergenssikoneen tai toiminnan kautta. EU-talousarvio on ikään kuin polttoaine, joka on tarpeen, jotta voimme hyödyntää kaikkia. Euroopan unionin talousarvio on hyväksi Euroopan kansalaisille, mutta ensimmäisenä henkilönä budjettikomissaarina olen valmis myöntämään, että emme ole tehneet kovinkaan hyvää työtä kollektiivisesti katsottuna. Emme ole pystyneet selvittämään tai kertomaan siitä eurooppalaisesta lisäarvo, lisäarvosta, jota jokaisesta veroeurosta tai EUn talousarvion eurosta on. Kansalliset budjetit ja Euroopan unionin budjetit, kaikki hyödyntävät kansalaisia. Tätä ei ole pystytty selventämään. Kun keskustellaan Albanian talousarvion tulevaisuudesta, haluaisin voimakkaasti keskittyä eninkään unionin talousarvion tulopuoleen ensisijaisesti, vaan pikemminkin menopuoleen. Olemme hyväksynyt aloitteen nimeltään Budget Focus on Results, eli tulossuuntautuneen budjetti keskittämisen. Ja siinä tarkastellaan kansalaisten kannalta tärkeitä asioita, vastuutilillisuutta talousarvion yhteydessä tarkastellaan ja myöskin kansalaisille tiedottamista, jotta kanssa tietäisivät, mihin ihmeeseen heidän euronsa tai kruununsa tai mihinkä tahansa muutkin valuuttansa käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan. Ensimmäinen viestini meille kaikille kollektiivisesti on seuraava. Meidän täytyisi pyrkiä käyttämään rahata Euroopan tasolla – vain ja ainoastaan, mikäli suhteellisesti katsottuna rahan parempi käyttää EU-tasolla eikä kansallisella tasolla. Annamme luulla sellaisen tunteen, että eurooppalaista lisäarvoa saadaan aikaan. Lisäarvon käsite myöskin ymmärretään. Ja se on nähtävissä. Totesin edelleenkin, että konvergenssi, lähentyminen on jatkossakin prioriteetti, niin se kuulukin olla, koska yhdessä olemme vahvempia. Argumentoisin myöskin, että kun tähän pyritään, niin täytyy katsoa uudenaikaisempia, etsiä uudenaikaisempia keinoja, joilla tähän päästään. Esimerkiksi, mikä rooli on Euroopan unionin tuilla suhteessa rahoitus verrattuna rahoitusinstrumentteihin, joiden tarkoituksena on saada aikaan yksityisen sektorin investointeja aikaiseksi. Tämä on kuuma peruna. Jotkut täällä hymähtelevät, koska parlamentissa suhtaudutaan skeptisesti rahoitusvälineisiin. Ja tietystikin päivänselvää on, että kaikki rahoitusvälineet eivät joka tapauksessa, kaikissa tapauksissa ole soveliaita. Nyt meillä on vuoden verran kokemusta eurooppalaisesta strategisten investointien rahastosta. Havaitsemme, että vain pieni määrä Euroopan talousarviosta on saatu Erban talouden hyödyksi 100 miljardia yksityisinvestointia saatu lisää, joita muuten ei olisi saatu tämän kautta. Kun tarkastellaan menopuolta, olemme sitoutuneet siihen, että Aion varmistaa sen, että Euroopan kansalaiset ei pyydetä ikinä rahaa, ellei tätä rahaa käytetä paremmin, hyökkäämällä tavalla eurooppalaisiin hankkeisiin kuin mitä se käytettäisiin kansallisella tasolla. Se kun uskottavuus on taattu, sitten voimme katsoa budjetin tulopuolta. Vaikka, vaikka on, että kun menopuoli on saatettu kuntoon ja prioriteetteihin keskitytään ja tuloksiin ja osoitetaan, että Euroopan talousarvoista on lisäarvoa. Ennen kuin tämä on saatu kuntoon, on turha käydä minkäänlaista mielekästä keskustelua kansallisten jäsenvaltioiden kanssa tulopuolesta. Tämä on keskustelua, joka kuitenkin on vääjäämättä edessä. Jos ei mistään muusta syystä, niin siksi, että tämä tulee, tähän tulee vaikuttamaan yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys. Nyt on kyseessä mielenkiintoinen tasapaino. Täytyy sanoa, tasapaino, joka johtaa rahoituspuolella rauhanomaisuuteen. On olemassa maatalouspolitiikan ystäviä ja sitten niiden budjettipalautusten ystäviä. Ja väijämättä tämä keskustelu tulee johtamaan siihen, että joudutaan avaamaan keskustelu siitä, kuinka budjetin tulopuoli rakennetaan, kuinka siihen sentyy. täytyy avata tämä keskustelu, koska sitä ei ole käyty vuoden 1988 jälkeen. 1988 Kalfin ja monet muut teistä olivat vielä rautaesiripun tuolla puolen. Uskon, että nyt on aika sanoa, että maailma on muuttunut ja talousarvion täytyy muuttua vastaavasti. Pitäisi myöskin pohtia sitä tosiasiaa, että niin kauan kun kansalaiset eivät näe omien uhrausensa tuloksia, huolimatta siitä, mitä me teemme, saadaanko aikaan parannuksia siihen, mitä me teemme. Minun on vaikea kommunikoida tiedottaa näistä asioista kansalaisille. Olisi oikeudenmukaista antaa kansalaisille tilaisuus nähdä, mistä he maksavat, kuinka heidän rahansa menee Euroopan unionin politiikkaan. Ja kansa täytyy paremmin ymmärtää tämä yhteys. Olemme antaneet koko joukon suosituksia siitä, kuinka tämä unionin talousarvion tulopuoli voitaisiin jäsentää en nyt käy lävitse näitä kaikkia seikkoja. Te olette niistä jo kuulleet. Minä kiinnostaisi oikeastaan kuulla teiltä teidän näkemyksiänne, varsinkin kansallisten parlamenttien suunnalta. Mikäli törmäisitte pullon henkeen ja voisitte esittää yhden toivomuksen, joka liittyy Euroopan talousarvion tulevaisuuteen, mikä tuo toivomus olisi? Miten te että unionin talousarjoita pistetään täytäntöön? Mikä sitten kansalliselta katsantokannaltanne kansallisesta näkökulmasta kertoa, miltä unionin tulopuoli voisi näyttää niin, että talousarvion elinkelpoisuus, toimivuus varmistuisi ja kuinka voitaisiin paremmin tehdä yhteistyötä, niin miten te haluaisitte tämän hoitaa? Koska pullon henkeä ei ole, talousarvion uudistaminen, joka on äärimmäisen kaivattua, tarpeellista edellyttää poliittista tahtoa ja poliittista ymmärrystä, halua siirtyä talousarvion kultaiselta aikakaudelta, joka aikana Lewandowski pystyy kaksi vuotta toimimaan kohti sankariten aikakautta, jolloin aivan mahdottomastakin tehtävästä päästään yli vain yhteistuumin pystymme tällaisiin urotekoihin. Kiitos. Thank you. Thank you very... Kiitoksia oikein paljon, hyvä varapuheenjohtaja. Ja kiitoksia, että te puhuneet vain tulopuolesta, vaan myöskin menopuolesta. Eilen iltapäivällä meillä oli hyvin ja rakennettu keskustelu, koska aloitimme mm, menoista, vaikka seminaarin mm, ytimessä olivatkin tulot, mutta aloitimme menoista ja se oli mielestäni erittäin mielenkiintoista ja paljon puhuvaa, että tekin korostitte sitä hyvin paljon. On erittäin tärkeää nähdä nämä kaksi elementit yhdessä, menot ja tulot. Eh, kumpaakin puolta on uudistettava, jotta voidaan saavuttaa se, mitä halutaan, nimittäin budjetti, joka toimii paremmin koko Euroopan unionin puolesta, jossa on tällainen mm, ylikansallinen elementti, joka luo tätä eurooppalaista lisäarvoa. Nyt annan mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja tehdä kommentteja sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin edustajat voivat eh, näin tehdä. Ensimmäinen puhuja on herra Glavikas, Liettuan parlamentista. Herra Glavikas, olkaa hyvä. Gerbiami, gerbiami svečiai, gerbiama eh, jos ekscelencija Kristina. Kiitoksia hyvät naiset herrat, kollegat Rova Georgieva, te aloititte huumorilla, puhuitte hengestä, joka jostain purkautui tehdäkseen jotakin. Voin sanoa teille, että kaikki haluavat elää paratiisissa eivätkä helvetissä, sehän on varsin inhimillistä. Minulla on kuitenkin joitakin kysymyksiä teille. Ensimmäinen Euroopan keskuspankki pankista, niin neljäs 80 miljardia euroa kuussa palaa rahaa. On siis sellainen mahdollisuus, että luodaan tällainen kupla niin kuin Lehman Brothers kaatumi, ä, äh, aikoihin ennen kuin se kaatui. Investoinnit ovat nousseet Liettuassa, ei kyse ole vain eurooppalaisista investoinneista, vaan monet maat investoivat sinne, erityisesti kiinteistöihin sijoitetaan. Näin ollen rahaa kyllä on, jotta voidaan luoda erilaisia kuplia, mutta joskus löytyy tällaisia pakokaasuputkia näille, ja tilanne pysyy hallussa. Liettua ja monet maat tietenkin kokevat, elävät myös itse muuttoliikettä ja monet liettualaisetkin ovat lähteneet omasta maastaan. Olemme menettäneet paljon ammatti-ihmisiä eh, 300 Noin 200 000 ihmistä lähtee Liettuosta vuodessa, joten ei ole vaikea laskea, kuin, mitä tämä maksaa. Koko koulutusjärjestelmä, öö, lastenhoitojärjestelmä, kaikki tämä kärsii näistä tappioista. Liettua voisikin todeta, että maahan liittyy paljon etuja siihen, että on liettualainen. Me voimme periä takaisin tietyn osan pääomaverotuksesta voitaisiin ottaa käyttöön jotakin muita veroja, jotta korvattaisiin nämä tappiot, joita on syntynyt, kun menetämme ammattimaista henkilökuntaa. Esimerkiksi ALV-verotusta voitaisiin kor- korjata tämän, tähän, tämän suhteen. Mitä olette tästä mieltä? Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Lopotka Itävallan parlamentista. Arvoisa varapuheenjohtaja Georgieva. Se, mikä minua hämmästyttää tässä keskustelussa, on se, että Brexit jätetään aina sen ulkopuolelle. Ihan kuin tämä, ää, tämä kansanäänestys tai Isossa Britanniassa ei olisi järjestettykään. Tämähän vaikuttaa huomattavasti nykyisiin rahoituspuitteisiin, millaisin näette Brexitin seuraukset? Tarkoittaako tämä sitten, että nettomaksajat, jotka ovat nyt menettävät toiseksi tärkeimmän maksajan, nimittäin yhdistyneen kuningaskunnan, joka Saksan jälkeen absoluuttisissa luvuissa aina maksoi suurimman summan, niin mitä tämä tarkoittaa muille nettomaksajille? Mm, Millainen on Iso-Britannian tuleva maksuosuus? Onko tätä pohdittu? Tämä kiinnostaisi minua. Kiitoksia. Ä äh. Kiitos. Edustaja Lewandowski. It's always a pleasure to listen to Kristalina. Kiitoksia. Aina ilo kuulla Kristalina Georgievaa. Ja jälleen kerran yksi versio kultakalatarinasta, mutta tässä puhuttiinkin kultaisesta ajasta, ja, ö, joka ja viitattiin Kreikan velkakriisin. Tästä olisin hiukan eri mieltä 2011. Tämä tuli esille. Me nyt haluamme kuunnella tarkkaan, mitä 27 jäsenvaltion ihmiset ovat mieltä, mutta on joitakin stereotyyppejä, stereotyyppejä ja ennakkoluuleja on vallalla me olemme tällaisia brittikansalaisuuden negatiivisia sankareita. Mehän puhumme varsin pienestä talousalusta, ei voida, voida verratakaan USAn liittovaltiobudjettiin. Yhdentynyt Eurooppa on sääntelyn jättiläinen, mutta budjetti kääpiö todellakin. Ja tässä on kyllä se budjetti 2014-2020, joka on vielä vähentymäärältään huolimatta lisääntyneestä työtaakasta. Tämä on vain yksisuuntainen katu, tie Brysseliin koskien odotuksia ja politiikkaa. 5 prosenttia hallinnosta tuntuu paljon, mutta 5 prosenttia kuitenkin lähtee ulos näistä varoista jäsenvaltioiden Brysselistä ja tätä valvotaan paremmin vastoin stereotypioita ja tilanne on parempi kuin äh, kansallisen budjetin hallinnossa. on yhä enemmän vaativia sääntöjä. Montilaisessa tärkeä tehtävä. Tätä on kaikkia kovasti arvosteltu. On monimutkaisuutta, poikkeuksen poikkeusta. Tuntuu, että tätä on helpompi muuttaa perusopimuksia kuin EUn tulopuolta budjetissa. Ja täällä kyllä muistetaan että on epäonnistuttu yrityksessä. Minä itsekin olen tarkoittanut samoin eh, herra Pööke, Lamassuur. Tämä ei todellakaan ole mitenkään rohkaisevaa eh, yrittää tällaista muutosta. Minä pelkään suoraan sanottuna, että tämän päivän ilmasto ei juurikaan auta tässä, kun pitäisi keskustella uusista rahoituskeinoista EU-ssa. Tämän takia luottamus on avainasemassa. Se pitää saada palautettua. Luottamus syntyy siitä, että nähdään, että tämä on arvokasta, yleistä hyvää tai hyödykettä, ja sitten voimme tätä yrittää. Tässä oli tämä järjestys. Ensin luottamus, ja sitten ehkä pieni mahdollisuuksien ikkuna liittyy siihen, että jäsenvaltiot joka voisi tässä sanoa auttaa, on jopa tämä, että yhdistetty kuningaskunta on lähtemässä EU-sta. Kiitoksia tämän seminaari lisää myös tätä luottamusta, jota haluaisitte saada aikaan. Herra Lafineur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia rouva varapuheenjohtaja. En tiedä, onko se pullon henki te, vai oletteko te se, joka mahdollistaa sen, että toimeen toteutuu. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että nyt on ennen näkemätön kriisi meneillään Euroopassa Brexitin myötä, mutta myöskin terrorismi ja kaikki muut maahanmuutto-ongelmat ja muut ovat edessämme. Ja eräs seikka painottaisin lisäseikkaa. Kaikki nämä ongelmat edellyttävät vastauksia Euroopalta. Jäsenvaltiot yksin eivät voi hoitaa ongelmia. Joko tässä voidaan unohtaa eurooppalainen unelma tai unelma rapautuu. Ja kyse on sadoista tuhansista työpaikoista, jotka se menettäisi eri maata. Miten ne sitten suhtautuvat, kuten eilen sanoin, nyt täytyy tarttua tilaisuuteen yhteisöveron käyttöön ottamiseksi, yritysveron käyttöönottamiseksi. Meillä on paljon veropetoksia ja veronkiertoa juuri siksi, että meillä ei ole Euroopan tasolla veropohjaa, yhteistä veropohjaa, joka olisi kaikissa maissa sama. Nyt ei se ryhtyä uudistuksiin, jotta voitaisiin auttaa myöskin pk-yrityksiä, koska tällä hetkellä mikä tekee työtä useissa maissa, tämä tulee erittäin kalliiksi, koska kirjanpito, kirjanpito on eri erilaista ja suuret yritykset voivat hyötyä veron kierrosta. Olisi kuullut teidän näkemykseen tähän. Eikö nyt pitäisi tarttua tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen, jo 20 vuoden ajan sieltä on puhuttu. Eikö nyt Euroopan tasolla voitaisiin vihdoinkin toteuttaa tämä? Merci. Uh, the next uh, speaker... Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Vesta, Tsekin tasavallasta, senaatin jäsen. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, a dovolte mi přenést takový krátký příspěvek. Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti puhua Tsekin tasavallan senaatin nimissä. Me tiedämme, mitä me tarvitsemme. Meidän on lisättävä unionin tuloja, mutta me tiedä, miten tehdä se. Ja kaikkien 28 jäsenvaltion Äh, hyväksynnän saavuttaminen on vaikeaa. Tämä on kuin kotitalous, jossa ei ansaitse riittävästi rahaa ja äh, lainaa 100 euroa, mutta jos ei seuraavassa kuussa äh, lisää tuloja, niin tarvitsee 200 euroa, tarvitsee 100 euroa, jotka on maksettava takaisin ja sitten on lainattava uudelleen 100 euroa ja sitten seuraavana kuussa 300 euroa ja niin velka lisääntyy ja lisääntyy. Meidän täytyy mennä kahteen suuntaan saman aikaan lisätä tuloja transaktioiden veron kautta ja muiden asioiden kanssa. Samanaikaisesti meidän täytyy tarkastella tiukasti menopuolta. Me tiedämme, kuinka paljon turhia hankkeita EU-budjetista rahoitetaan ja meidän on aivan selvät prioriteetit asetettava EU-budjetille. Kuten on jo sanottu, niin Euroopan unioni ei halua eikä voi velkaantua ja nykyistä politiikkaa ei voida rahoittaa nykyisillä tuloilla. Ja meidän täytyy pistää nämä laskelmat pöydälle. Se on tietenkin vaikeaa, mutta sitten meidän on arvioitava, mitä nämä vaihtoehdot tuovat EUn budjetille ja mitä ne vievät kansallisista budjeteista ja kuinka se näkyy sitten läheisyysperiaatteen kunnioittamisessa. Tästä meidän on keskusteltava ei vain teknisellä tasolla, vaan myöskin kaikkien kansalaisten tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Fernandes, Euroopan parlamentin jäsen Portugalista. Ja ymmärtääkseni EPPn koordinaattori budjettivaliokunnassa. Eh, eu acho que era preciso pedir ao, ao gênio. Se puheenjohtaja, täytyisi kysyä tältä pullon hengeltä, joka on innoittanut tätä alkupuheenvuoroa. Tältä hengeltä pitäisi nyt pyytää apua jotta vietäisiin asia, lopetettaisiin näiden työryhmien järjestelyn neuvostossa. Ne ovat tällaisia eh, Euroopan unionin ystävien ryhmittymiä, joilla on, eh, tai siis niistä ryhmistä pitäisi tulla tässä Euroopan EUn ystävien ryhmiä, koska tätä tarvitaan ajatellen monivuotista rahoituskehystä. Yksi prosentti VKTLstä, se on jopa alle, siis budjetin osuus 0,29. Se on huono merkki, koska tämä tarkoittaa sitä, että monivuotinen rahoituskehys ei toimi niin kuin pitäisi, että se mitä, ajata, mitä tulee kohesiopolitiikkaan, niin mitä tulee maksuihin. Siksi olisi erittäin tärkeää, että ollaan tästä tietoisia. Jonakin päivänä kaikki kyllä tullaan ymmärtämään, että tavoitteet, joita olemme esittäneet, strategia 2020 muun muassa, ne ovat epäonnistuneet. Mutta tämä vielä riitä, että tässä resursseissa on epäonnistuttu, resurssit, jotka liittyvät näihin monivuotiseen kehykseen. Voimavarat, joilla pyrimme joiden kautta pyrimme löytämään näitä vastauksia. Tässä on epäonnistuttu. Ja minun mielestäni täytyy pyrkiä yksinkertaistamaan. Me olemme valmiita tähän. Pitäisi lopettaa nämä erilaiset alennukset ja korvauspolitiikat ja vähentää byrokratiaa ja toimia yksinkertaisemmin. Sitten tietysti kardinaali kysymys, usko, uskottavuus, tämä myös moni muihin kysymyksiin. Ei voida mitenkään hyväksyä, että EU-talousarvio maksaa korkoa maksuviivästä. Sehän on ihan mahdotonta hyväksyä. Kuitenkin näin tapahtuu joka vuosi. Sitten yksi uusi asia, mikä pitäisi tapahtua joka kerta, kun komissio tai neuvosto antaa tiedon annon ilmoituksen uudesta politiikasta, niin sitten pitäisi myös kertoa, mistä rahat löytyvät rahoittamiseen, koska kun ilmoitetaan uusista toimista, tämä tarkoittaa sitä, että että sitten ei pidetäkin sanaa jossakin muissa asioissa, koska rahaa kerran ei ole uutta rahaa annettavana. Jos sanotaan, että aloitetaan uusi poliittinen toimi, niin sitten pitää myös sanoa, että lopetetaan joku entinen toimi, koska rahaa ei ole. Tai sitten pitää kertoa, miten uudet prioriteetit rahoitetaan ja lopetetaan seuraavaan. Tarvitaan siis enemmän joustoa. M- mutta nämä pitää Mm, sitoumukset, niistä pitäisi pitää kiinni, jatkuuko tällainen sitten EU-ssa. Esimerkiksi sakot, palautetaanko ne jäsenvaltioille? Ei, vaan ne, niiden varojen pitää pysyä EU-budjetissa. Kiitoksia, herra Vukants Latvian parlamentista. Ladies and gentlemen, I will use... Hyvät naiset ja herrat, käytän nyt tilaisuutta käyttää hyväksi ja puhun latviaa äidinkieltäni. Arvon äh, komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, eilispäivänä ja tänään olemme jo keskustelussa sivunneet sitä lisää arvoa, jota Euroopan unionin talousarvio tuo mukanaan, varsinkin kun on kyse turvallisuudesta, rajojen turvaamisesta ja niistä haasteista, joita syntyy maahanmuuttokriisin yhteydessä Välimerellä. Maat, kuten Baltian maata, jotka ovat kauempana Välimerestä, osallistuvat Frontexin hankkeisiin kansallisilla maksuosuuksilla. Baltian maat mukaan luettuna Latvia katsoo, että tämä liittyy toiseen seikkaan, nyt on 22 vuotta kulunut siitä, kun Baltian maat saivat itsenäisyytensä takaisin. Puolet tästä ajasta 12 vuotta olemme olleet Euroopan unionin ja Naton jäseniä ja liittyneet näihin rakenteisiin. Baltian maata ovat katsoneet, että tämä myötä on syntynyt myönteistä kehitystä alueellemme. Kuitenkin Ukrainan tapahtumien jälkeen tilanne on muuttunut. Tilanne on muuttunut seuraavalla tavalla. Jotkut rajat, jotka jokin aika sitten olivat sisäisiä rajoja, Neuvostoliiton sisäisiä rajoja ovat nyt muuttuneet EUn ulkorajaksi. Kyse on taustaseikoista, tullikysymyksistä esimerkiksi. Salakuljetusta ilmenee ja niin poispäin. Lisäksi maahanmuuttokriisi on vaikuttanut tilanteeseen. Hyvin paljon laitonta maahanmuuttoa on ilmennyt. Ja suurin osa laillisista maahanmuuttajista, esimerkiksi Aasian maista, tulevat Pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan. Laittamista aasialaisista suurin osa tulee Latvian rajan yli Eurooppaan. Latvia on lupautunut käyttämään 2 prosenttia kansallisesta talousarviostaan vuoteen 2018 mennessä puolustau, puolustau, puolustautuakseen tältä paremmin. Lisäksi täytyy ottaa huomioon yhteiskunnalliset sosiaaliset kysymykset. Minulla olisi kysymys komission varapuheenjohtajalle kenties muillekin paneelin jäsenille. Onko mitään yhteistä tapaa varmistaa ulkorajojen turvallisuus ei pelkästään välimerellä, vaan myöskin muualla. Kyse on EUn yhteisestä edusta, joka on myöskin jäsenvaltioiden etu. That was certainly also a, a recurring... Kiitos. Tämä oli myös toistuva aihe eilen, turvallisuus ja äh, sen paikka budjetissa. Seuraava kysymys tulee Rassasinilta Puolan parlamentista. E, bardzo dziękuję, e, szanowna pani przewodnicząca, e, szanowni państwo, kiedy... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tänään puhumme siitä, että meidän pitäisi muuttaa jotain, kun on kyse tästä Euroopan unionin tulopuolesta. Me olemme nyt erityisessä vaiheessa, koska meillä on Brexit edessämme. Me emme ole laisikaan tyytyväisiä siihen, että olemme tällaiseen tilanteeseen tulleet. Mieluummin keskustelisimme uudistuksesta budjetissa, ei sen takia, että yksi päänettomaksajista lähtee, vaan koska meidän täytyy puhua siitä muutenkin. Olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että tässä tilanteessa Meidän on puhuttava myös korjausmenetelmistä. Se on aivan itsestään selvää. Tämä korjausmekanismi Puolan näkökulmasta se ei välttämättä ole mitään myönteistä. Tämä korjausmekanismi tarkoittaa nimittäin sitä, että se, mitä maksamme eh, EU-hun on enemmän kuin mitä pystymme. Meidän täytyy myös keskustella siitä, miten eh, tämä korjausmekanismi voitaisiin korvata. Ehkä voisimme muuttaa menopuolta. Usein on kyse valtioista, joiden on nyt otettava maahanmuuttaja vastaan. Ehkäpä voisimme tämän suuntaisesti muuttaa tätä korjausmekanismia hieman. Sitten uudistuksista, joista jonkun verran on puhuttukin, niin voitaisiin katsoa, millaiset maksuosuudet yksittäisillä jäsenvaltioilla on. Ehkä budjettineuvotteluissa voimme tehdä muutoksia. Tärkeää on katsoa myös uusia rahoituslähteitä. Me olemme avoimia ehdotuksille, uusille ehdotuksille – jotka voisivat olla neuvottelujen tulos. Erilaiset ehdotukset, joita täällä on tehty, eivät saa olla sellaisia, että ne aiheuttavat liikaa taakkaa uusille jäsenvaltioille, koska meidän potentiaalimme ja meidän hyvinvointitasomme on erilainen eri jäsenvaltioissa. Olisi parempi, jos puhuisimme transaktioverosta, tai esimerkiksi arvonlisäverosta. Päätän puheenvuoroni kohta. Mutta emme saisi toimia niin, että syntyisi suurempaa epätasa-arvoa. Sitten pyydän anteeksi niiden puolesta, jotka eivät saa puheenvuoron, mutta kello on jo 10.15 ja haluaisin antaa varapuheenjohtajalle mahdollisuuden vastata ja kommentoida joitakin kysymyksiä. Viimeinen puheenvuoro tulee edustaja Sulinilta. Hän on slovenialainen Euroopan parlamentin jäsen. Ja pyydän nyt anteeksi niiltä kolmelta jäseneltä, jotka eivät saa osallistua tähän keskusteluun. Tietenkin he saavat sitten puhua seuraavassa sessiossa. Kiitoksia, kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin myös kiittää komission jäsen Georgievaa hänen johdantopuheenvuorostaan. Minun mielestäni oli todella fiksua, kun hän sanoi, että varoja kannattaa käyttää EU-tasolla vain silloin, jos ne käytetään tehokkaammin paremmin kuin kansallisella tasolla tehtäisiin. Kun me puhumme talousarvion täytäntöönpanosta meidän pitäisi puhua sekä Euroopan että kansallisesta tasosta. Miten me muutamme tämänhetkistä järjestelmää, miten me pystymme parantamaan järjestelmää ja vähentämään turhaa byrokratiaa. Tietenkin me puhumme myös omista varoista, kuinka täyttää tämä budjetti, missä tulot saadaan, mutta tässä tarvitaan poliittista tahtoa jäsenvaltioista. Me emme puhu veroharmonisaatiosta tarpeeksi ja haluaisin tietää, onko teillä tästä jotakin ajatuksia. Näyttää, vaikuttaa siltä, että leikkaamme sekä kansallisia budjetteja että EU-budjettia. Veronkiertoa tapahtuu paljon, veropetoksia myös, ja minä haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on. Miten voidaan taistella vero, veronkiertoa vastaan? Vice President. Kiitoksia. Käännyn jälleen puolenne varapuheenjohtaja. Hyvin paljon erilaisia kysymyksiä sekä kansallisten parlamentin jäseneltä että Euroopan parlamentin jäseneltä. Annan teille nyt mahdollisuuden valita eh, näistä eri aiheista ne, joista haluaisitte puhua. Pyydän, että pidätte kiinni aikataulusta, niin kello on 10.52, onnistuisitteko kahdeksassa minuutissa, se olisi hienoa. Kyllä, äh, erityisesti koska korkean tason ryhmän kollegat antavat teille enemmän syvällistä tietoa seuraavassa paneelissa ja teillä on mahdollisuus sitten äh, keskustella. Vastaan ensin kysymyksiin, jotka osoitettiin minulle ja sitten menen joihinkin näistä äh, asioista, joista mm, voidaan keskustella. Minulle kysyttiin Brexitistä alkupuheenvuorossani, viittasin siihen, että nyt tämä kansanäänestyksen tulos aloittaa keskustelun tästä jäsenmaksualennuksesta. Se on, vaikuttaa tulopuoleen, mutta meidän on sitten kun tulevaisuudessa meillä on yksi jäsenvaltio vähemmän, niin voin sanoa teille, mikä tilanne on nyt heti seuraavina vuosina. Meillä on, tällä on ollut vaikutusta tunteen tasolla, Monet meistä tuntuvat, että olemme hävinneet jotain, mutta muuten tällä ei ole mitään budjettivaikutusta, niin kauan kuin Stynt kuningaskunnan jäsen, sillä on budjettivelvoitteita. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu? Kaikki riippuu siitä, millaiset suhteet yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välille muodostuu ja millainen vaikutus sillä on budjettiin tänä päivänä. Kaikki olisi siis spekulaatiota, enkä aio nyt ryhtyä pohtimaan sitä, mitä seurauksia tällä saattaisi olla. Tietenkin katsomme kaikkia suhteemme rahoituksellisia aspekteja ja nyt jo hyvin tarkkaan katsomme, mitä se voisi olla, mutta ennen kuin me tiedämme, mitä yhdistynyt kuningaskunta ehdottaa suhteen muodoksi ja ennen kuin sitä neuvotellaan, niin emme voi antaa mitään arvioita. Minua henkilökohtaisesti rohkaisi se, että ensimmäinen ystävän kuningaskunnan valtiovarainministerin lausunto EUn budjetista oli se, että hän halusi vakuuttaa edunsaajille tiedemaailmassa maanviljelijöille he voivat luottaa näiden määrärahojen saatavuuteen vuoteen 2020 asti. Tämä osoittaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ymmärretään, että nämä ovat arvokkaita ohjelmia, jotka hyödyttävät kaikkia, he hyödyttävät yhdistynyttä kuningaskuntaa. Mielelläni olisi, että tästä olisi keskusteltu ennen kansanäänestystä, mutta nyt asiat menivät niin kuin menivät. Sitten Minulle esitettiin kysymys siitä, miten katsomme tulopohjaa ja verotuspohjaa eh, jäsenvaltioille, koska EUn budjetti eh, maksetaan sieltä, koska eh, erityisesti työtä verotetaan ja monissa maissa on voimakas väestörakenteellinen ongelma, kun ihmiset muuttavat toisiin valtioihin työskentelemään siellä. Tämä liittyy verotukseen ja verotuksen harmonisointiin, jota todella tarvittaisiin, ja monet sanovat, ja minä olen tuossa leirissä, että meidän täytyy uudistaa verotusjärjestelmämme ei pelkästään tämän väestörakenteen muutoksen takia, myös sen takia, niin että luomme sellaisen verojärjestelmän, joka on tulevaisuuteen katsova, joka tukee investointeja eu talouteen, jotta pystymme vastaamaan näihin suuriin haasteisiin, jotka ovat edessämme. Minä koulutukseltani olen ympäristötieteilijä, joten te varmaan olette yllätyneitä, jos sanon, että saastuttamisen verottaminen – hiilidioksidin verottaminen olisi hyvä pohja. Ja meillä on EU:ssa rooli esimerkiksi arvonlisäverossa, mutta se on hyvin rajallinen. Tämä on kansallinen toimivaltuus ja siksi olemme hyvin varovaisia, kun ryhdymme keskustelemaan tästä. Minun näkemykseni oli siis se, että jotta voisimme käydä keskustelua omista varoista, olisi tärkeää nähdä, miten voimme eh, kehittää veropohjaamme, koska mikä tahansa uusi tuli, tulo olisi helpompi, jos se olisi y, uusi vero, esimerkiksi yhteinen, yhtenäinen yritysveropohja tai yritystulovero tai hiilidioksidivero, joku uusi vero olisi helpompi ottaa käyttöön. Ja sitten jotkut ovat sitä mieltä, että kun puhumme omista varoista, niin se tarkoittaa välttämättä suurempia tuloja EUn budjettiin. Ei, ei näin ei ole. Tämä ei ole ryhmämme mandaatti. Me itse asiassa katsomme, miten voimme korvata tulomme. Tietenkin, jos me saamme uuden mandaatin Euroopalle esimerkiksi puolustuksessa tai rajavalvonnassa, joka vaatii aiheuttaa sen, että budjetti pienenee kansallisella tasolla ja siirtyy EU-tasolle, niin silloin meidän on katsottava tätä. Tällä hetkellä ulkorajoille komissiossa olemme sitä mieltä, että tämän täytyy olla prioriteetta. Me rahoitamme sen tiukasta budjetistamme luomalla tämän uuden rajavalvontaviraston, mutta tämä on tärkeä keskustelu, jota on käytävä Euroopassa voidaanko rajavalvonta toteuttaa paremmin Euroopan tasolla eh, sen sijaan, että jokainen jäsenvaltio ponnistelee yksin omine rajoituksineen. Ja sitten menisin siihen asiaan, mitä edeltäjäni sanoin, sanoi, nimittäin Vuonna 2011 herra Lewandowski kyllä siirtyi budjettiparatiisista budjettihelvettiin, mutta hän oli kyllä virassa myös vuonna 2010, jolloin budjettimme oli enemmän kuin riittävä, mutta sitten asiat muuttuivat. Vahvistaakseni hänen äh, pointtiaan on hyvin paljon väärinkäsityksiä siitä, mitä Euroopan budjetti tänä päivänä on Ennen vuotta 2010 meillä oli enemmän rahaa kuin tarvitsimme. ja Rahoitimme hyvin paljon pöhköjäkin hankkeita, mutta nämä päät, päivät ovat ohi. Nyt me katsomme menoja hyvin tarkkaan, keskitymme tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Vaadimme, että maksut suoritetaan oikein ja valvontajärjestelmät komissiossa ovat paremmat kuin olen missään nähnyt. Tällä tavoin onnistuimme laskemaan virheastetta, sitäkään ei kovinkaan hyvin tiedetä. Virheaste laskee jatkuvasti, mutta vielä tärkeämpää on se, että korjaamme virheet hyvin tehokkaasti. Ja jos laskette virheen, Eli esimerkiksi määrärahoja ei ole käytetty hyvin tai tilinpitoa ei ole hoidettu hyvin. Ohjelman lopuksi niin virheaste korjausten jälkeen on noin kahden prosentin olennaisuusrajan kohdalla tai sen alla. Meillä on siis hieno budjetti, meidän on vain varmistettava, että rahoitamme sen kestävällä tavalla ja kulutamme sen niin, että asetamme korkeita laatuvaatimuksia. 30 sekuntia puhuin pidempään kuin olisi pitänyt. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, mutta nämä viimeiset 30 sekuntia olivat erittäin tärkeät. Se oli tärkeä viesti, jonka välit. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitoksia kaikille osallistumisesta tähän sessioon. Ja nyt siirrymme saman tien kolmanteen paneelimme. Kuten tiedätte, me emme pidä tässä taukoa. Teitä ja kahvia on tuolla ulkopuolella, jos sitä haluatte. Ja kutsunkin nyt sitten neljä panelistia tänne korokkeelle. Kiitoksia. So we are, we are moving to the... No niin, nyt siirrymme kolmanteen ja viimeiseen paneeliin tässä konferenssissa. Ja tämä paneelikeskustelu aivan oikein keskittyy siihen, että saataisiin aikaan parempi yhteensopivuus EU-budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Herra Lewandowski muistutti meitä jälleen kerran siitä, kuinka pieni EUn budjetti on. Kaksi prosenttia kaikista julkisista menoista tulee EUn budjetin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että 98 prosenttia kaikesta julkisista eh, menoista tulee joko kansalliselta, alueelliselta tai paikallistasolta jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on eh, johdonmukaisuutta, yhteensopivuutta EUn ja kansallisten budjetin välillä, niin se on erittäin tärkeää. En usko, että on yhtään politiikan alaa, jossa EUn budjetti toimisi yksin. EUn budjetilla on aina roolinsa EUn toiminnassa, mutta sitä yleensä täydennetään varsin merkittävässä määrin kansallisin menoin. Joten miten saada parempaa yhteentoimivuutta EUn ja kansallisten budjettien välillä – se on tämän kolmannen paneelikeskustelun aiheena. Meillä on jälleen kerran neljä panelistia. Kaksi eh, tulevat kansallisista parlamenteista ja kaksi tästä korkean tason ryhmästä. Ensimmäinen puhuja on Rova Sigane, joka on EU-asiainvaliokunnan puheenjohtaja Latvian parlamentissa. Hän on ollut kansanedustaja parlamentissaan vuodesta 2010 lähtien. Seuraava puhuja on Puolasta herra Traskovski. Hän on EU-asiainvaliokunnan varapuheenjohtaja. Te olette olleet kansallisen parlamentin jäsen vuodesta 2015. Aikaisemmin olitte Euroopan parlamentin jäsen, olette myös ollut ministerinä omassa maassanne. Kolmas puhuja on herra Fust korkean tason ryhmän jäsen. Hän on tunnettu professori Münchenin yliopistossa ja tämän vuoden huhtikuusta lähtien myös IFO-instituutin puheenjohtaja. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, herra Suuri, joka on myöskin korkean tason ryhmän jäsen, Euroopan parlamentin jäsen, jolla on hyvin paljon kokemusta tältä alalta. Hän on myös ollut budjettivaliokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Hän on ollut ministerinä Ranskassa ja silloin hän oli vastuussa budjettikysymyksistä. Joten tervetuloa kaikille neljälle panelistille ja nyt annan heti puheenvuoron Edustaja Siganelle, olkaa hyvä. Mr. Chair, and thank you everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia, että käymme tätä erittäin hyvää keskustelua. Minä itse pidän tätä ajattelun vaihtoa, vaihtoa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä tärkeänä hyödyllisenä. Samoin mukana on vielä tämä korkean tason työryhmäkin. Tässä mielessä yritän nyt antaa kuvaa, näkökulmaa kansallisen parlamentin kannalta katsottuna eri kysymyksistä, jotka ovat täällä tulleet esille. Ensinnäkin jotkut teistä puhuivat siitä, kuinka on tätä välttämätöntä luottaa ja löytää luottamusta EU-talousarvioon, koska ennen kuin pystymme kunnolla puhua siitä seikasta, että tarvitaan omia varoja, varo, varalähteitä EU-budjetissa ja erityisesti tämä luottamuskysymys ja luottamus EU-budjettiin on tärkeä kansallisella parlamentilla. Tässä kaikessa on erittäin tärkeä rooli. Ja nyt haluaisin muistuttaa kollegojamme kansallisista parlamenteista siitä, että oikeastaan juuri me kansallisten parlamenttien jäsenet vastustimme ajatusta siitä, että saataisiin aikaan EU-tason syyttäjän virasto. Kyseessä on syyttäjän virasto, joka mainitaan perussopimuksessa ja sen tar- on tarkoitus käsitellä EU-tason rahoitukseen liittyviä väärinkäytöksiä. Kuitenkin tähän mennessä kansallisparlamentit eivät ole kovinkaan paljon halunneet tätä aloitetta tukea, koska meistä tässä otettaisiin liikaa pois kansallisia toimivaltuuksia ja suvereeniutta äh, lain äh, valvonnassa. On ollut monia sellaisia tilanteita, joissa kansallisen syyt kansallisyyttäjä ei ole pystynyt tarttumaan EU-tason rahoituspetoskysymyksiin. Tämä on osoitettu, koska kansalliset syyttäjävirastot eivät tiedä, miten tällaisten asian kanssa pitäisi toimia. Joka tapauksessa tässä mielessä me emme ole pystyneet edistymään. Luonnollisesti minua rohkaisi kovasti se, mitä Rova Georgieva äsken sanoi on vain pieni määrä petoksia koko EUn tason budjettirahoituksessa, mutta samanaikaisesti sitä kuitenkin on ja kansalaisemme tuntevat näitä tapauksia. Siksi olisi paljon parempi, jos itse asiassa voisimme edetä tässä asiassa eteenpäin. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, koskee kohesiopolitiikkaa. Monet meistä olemme puhuneet kohesiopolitiikasta, jota EU:ssa on harjoitettu, ja luonnollisesti me tiedämmekin, että on kohesiopolitiikan ystävät, ryhmä, jotka haluavat tukea tätä politiikkaa, ja me tiedämme, että veronmaksajat, me veronmaksajat ovat sitä mieltä, että koskaan ei haluta luopua tästä kohesioavusta, tai ne, jotka apua myöntävät, tietävät tämän. Ja sama, niin kuin jo eilen sanoin puheenvuorossani, kohesiopolitiikka on ollut erittäin tärkeä väline, ei vain koheesiopolitiikan ystävät maille, vaan koko EUlle. Luonnollisesti Rova Georgieva tänään puhui siitä seikasta, että koheesiopolitiikka on hyvin tärkeä. Näin voidaan varmistaa, että sisämarkkinamme toimivat asianmukaisella tavalla. Ja myös liettualainen kollega tänään puhui siitä, että monet ihmiset ovat tarttuneet tilaisuuteen vapaaseen työvoiman liikkuvuuteen ja tätä kautta ovat jättäneet maansa etsien työtä muista EU-valtioista. Jos ei olisi ollut kohesiopolitiikkaa niin kuin on ollut 2004 liittyneissä maissa, uskon, että pää, mm, mm, työvoima olisi lähtenyt liikkeelle paljon enemmänkin. Kohesiopolitiikka on ollut erittäin tärkeä uuden aikaistava tekijä kohesiopolitiikan ystävät maissa. Niin kuin täällä jo, joku mainitsi, se seikka, että itse asiassa EUn investoinnit kansantalouksiimme ja kehitykseemme, sit sitä valvotaan paljon tarkemmin kuin kansallisten budjettien käyttöä. Tätä kautta nämä, nämä maat ovat pystyneet modernisoitumaan. Ne miettivät, miten voivat investoida infrastruktuuriin ja kehittymiseensä ja miten voidaan myös mitata näitä investointeja ja miten ne voidaan kunnolla suunnitella. Nämä investoinnit ovat todellakin tehneet politiikasta kestävämpää. Luonnollisesti, kun puhutaan kohesiopolitiikasta, me voimme puhua kysymyksistä, joita Rova Georgieva mainitsi, nimittäin jossakin määrin tätä kautta luodaan riippuvaisuussuhteita. Ja kun tarkastellaan kohesion maita, voimme nähdä, että monet kohesion rakennerahastojen avun saaja maista eivät oikeastaan kunnolla pysty kilpailemaan horisontaalisessa rahoitus järjestelmissä EU:ssa ja myös äh, sama koskee rahoitusvälineitä, koska ne ovat aina pystyneet saamaan avustusta EUlta Tähän meidän todellakin pitää puuttua ja miettiä, miten päästään eteenpäin tällaisesta riippuvaisuuden kulttuurista. Ja aina luotetaan siihen, että varmasti saadaan näitä kohesio- ja rakennerahastomaksuja. Nyt meidän ei todellakaan pitäisi hyökätä tässä vaiheessa kohesiomaita kohtaan ja ajatella niin, että näillä ihmisillä on suuret suuri ego, joka taistelee oman osuutensa puolesta, mutta meidän pitäisi kestävällä tavalla miettiä, miten tätä politiikkaa pitäisi muuttaa, asteittain purkaa se, miten se pitäisi toimia kestävämmältä pohjalta sitten, kun maa on päässyt tiettyyn kehitystasoon, joka riittää. Sehän tässä on koko kohesiopolitiikan takana jossakin vaiheessa. Kohesiomaiden pitäisi todellakin pystyä rahoittamaan oma kehityksensä ihan itse. Ja tässä kohtaa tässä ajankohdassa, niin kuin Rova Georgieva mainitsi, nämä maat edelleenkin saavat rahoitusta Euroopan unionista. Ja jossain tapauksissa tämä tarkoittaa yli 50 prosenttia maiden kehitysmenoista. Tällaisia asioita on tullut esiin ja minä kovasti mielelläni osallistun jatkokeskusteluihin asiasta ja kuuntelen muita puheenvuoroja. Kiitoksia. Much. Kiitoksia paljon tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Seuraava puhuja on herra Dretskowski. Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Joskus minulla tulee tällainen déjà vu-ilmiö. Olin integraatioministerinä Puolassa 90-luvulla. Silloin näimme, mitä tapahtui vuonna 2006 talousarvion yhteydessä. Tein työterveyden parlamentissa avunantajana vuoden 2000 2007 talousarviokauden yhteydessä. Ja kun nyt puhutaan omista varoista, ja Alan Lama Syyron paikalla. Tapasin että ensimmäistä kertaa 7-8 vuotta sitten. Keskustelu on käyty jo tämän näin kauan. Uskon, että eteenpäin on päästy. Vaikka tässä onkin tällainen déjà vu, tuntemus, niin olemme ottaneet myöskin paljon opiksemme. Ja tämä antaa hieman syytä toiveikkuuteen. Tiedämme tietystikin uudistuksen tarkoitusperän, näitä kuitenkin on realistisia. Nyt täytyy tarkastella nykyisiä prioriteetteja, tämä on tärkeää. Verbainen integraation päällimmäinen periaate. Solidarisuus on integraation periaate. Ei kyse ole hyvän tekeväisyydestä, niin kuin Kierva totesi. Kyse on omasta identiteetistämme, sen tärkeästä kulmakivestä. Sitä ei pidä unohtaa. Tietystikin saman aikaan meidän täytyy ymmärtää, että on kyse myöskin uusista prioriteeteista, jotka ovat peräisin niistä suurista haasteista, joita edessämme. Kumpikin täytyy hoitaa kuntoon. Emme voi keskittyä vain yhteen vaan täytyy muistaa tämä toinenkin puoli, muuten emme saa konsensusta aikaan uudistuksista. Tiedämme, että EU on erittäin herkässä tilassa tällä hetkellä. Se on erittäin haavoittuvainen. Mikään ei aiheuta enemmän ristiriitoja kuin raha. Näyttäkää, missä rahat ovat. Näin ihmiset jatkuvasti tolkuttavat. Kun meillä on ongelmia legitiimiyden kannalta Euroopan unionissa, Euroopan unionin oikeutuksen kannalta, yhteisö tunne on rapautumassa. Täällä puhutaan rahansiirrosta, mutta mikäli mikään yhteisöllisyyden tunnetta, niin miksi pitäisi siirtää rahaa paikasta toiseen? Mikäli yhteistä kohtaloa, yhteistä tunnetta, yhteisestä päämäärästä, miksi tällaisen suostutaan? Populistit käyttävät tilaisuutta hyväkseen. Siksi meidän täytyy lisätä luottamusta. Sen vuoksi tämän tyyppiset tapaamiset Euroopan parlamentin ja muiden parlamenttien välillä ovat niin tärkeitä. Tällä saadaan aikaan synergia. Tämä on erittäin tärkeää. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja luoda synergia, koska muuten emme pääse eteenpäin. Kaikki tietävät, että eu unionin talousarvio on erittäin tärkeä. Me tarvitsemme lisärahoitusta, lisää vipuvaikutusta rahoitukselle, varsinkin säästökuuden aikoina. Kun kansallisia budjettia kiristetään, tarvitsemme investointeja ilmanlaatuun, mikäli olemme kasvaa. Niin eu talousarvio on äärimmäisen tärkeä kaikkien kannalta. On puhuttu lisäarvosta. Siitä on tullut tällainen hokema, pyhä sana. Meidän täytyy keskittyä siihen, mitä pyhä, lisäarvo tarkoittaa. Kaikki täällä salissa omaavat erilaisen näkemyksen siitä, mitä lisäarvo on. Meidän täytyy tästä päästä konsensukseen. Aluksi totesin, että minulla on tällainen déjà vu-tunne, mutta täytyy myöskin muistaa, että me opimme. Katsokaapa vaikka unen uusinta talousarviota. Siinä on lisäarvio. Siinä on myöskin innovaata, innovaatista, innovatiivista ajattelua. Mitä menee Puolaan ja puhuu ihmisille uudesta talousarjosta, he ymmärtävät, että se täytyy hoitaa uudella tavalla, täytyy saada lisää arvoa. He tietävät, että nyt tarvitaan myöskin innovaatiota, keksiläisyyttä. Tämä on tarpeen kasvun ja talouden kannalta, niin kuin aiemminkin oli. Raha ei silloinkaan pistetty hukkaan mukaan. Tietystikin oli joitakin ajankohtia, joiden investoinnit olisi voitu hoitaa eri tavalla, mutta raha ei kuitenkaan pistetty hukkaan kaikissa maissamme. Kokemuksena on se, että suurin osa kokemuksista on ollut positiivisia. Se, että sodista on päästy yli. katsokaa Krakovaa ja muita kaupunkeja ja kuinka paljon siellä on tapahtunut kehitystä eurooppalaisen rahoituksen avulla – ja kuinka paljon vipuvaikutusta on saatu EUn rahasta. Tämä on edistänyt kasvua kaikille Euroopassa. Tämä on win-win tilanne. Tästä on kaikille hyötyä. Katsokaapa Britanniaa, mitä siellä nyt tapahtuu. Katsokaa, minkälainen paniikki isossa Britanniassa joillakin alueilla on. Populistit sanovat, että lähte, lähdetään EU-sta ja sitten EU-sta päästään erilaisesti keskushallitus on enemmän rahaa, mutta ei välttämättä saada lisää rahaa kuitenkaan terveys, terveys, terveydenhoitoon eikä saada enää niin paljon tukea kuin mitä EUn tukien kautta saatiin. Synergia kansallisten hallitusten ja EUn välillä. Tämä on kaikkein vähiten ristiriitainen kysymys. Siksi täytyy keskittyä tähän. Nyt todellakin tarvitaan suurempaa synergiaa. Mikä on hyvä asia on se, että saman aikaan ei tarvitse siirtää kompetenssia paikasta toiseen, koska tämä on ollut ongelmainen asia kansallisessa jäsenvaltiossa. Meidän täytyy priorisoida toimia synkronisesti. Tämä on tärkeää. Kun suunnittelemme menopuolta, täytyy tarkastella rajanvetoa EUn budjetin ja kansallisten budjetin välillä. EUn taloushallinto tarjoaa monia mahdollisuuksia tähän. Talouden ohjaus tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kun puhun kansallisten kollegoiden kanssa, vaikuttaa siltä, että tämä on prosessi, joka aiheuttaa närää Yhtä voimme luoda synergiaa. Nämä asiat täytyy muistaa, koska vain tällä tavalla me pystymme saamaan aikaan viipuvaikutusta ja käyttää rahat paremmin niin, että päällekkäisyyttä ei synny. Mitä kohesiorahaan tulee? yhteisrahoitusvaatimuksiin ja korvamerkintöihin. Kaikki, kaikki tämä vastaa paremman koordinoidin, mutta ei tämä vielä liitä, riitä, kun puhutaan benchmarking toimista ja muista. Meidän täytyy mennä tässä pidemmälle, jotta toimimme koordinoidumiin varsinkin kun kyse vuotuisista ohjelmista. Meillä on jotakin esimerkkejä EU-talous EU-lainsäädännön puolelta. Esimerkiksi Horisontti 2020 investointirahastoita ja yhteiset rahoitustoimet. Niiden kautta saadaan parempaa synergiaa ja voidaan paremmin priorisoida asioita. Voidaan käyttää esimerkkejä eu talousarviosta ja kansallisesta talousarviosta hyväksi. Tämä on tärkeää, koska kansalliset parlamentit, koska kun ne puhuvat Euroopan tason parlamentin kanssa. Tämä lisää luottamusta. Ei pidä pelkästään puhua synergiasta, vaan tehdä sitä todellisuutta. Thank you very much and also thank you for... Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia myös siitä, että puhutte konkreettisesti sen siitä, minkälaista synergiasta ja koherenssiudesta on kyse ja mitä pitäisi parantaa. Seuraavaksi herra Fust. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää huomenta. On sanottu, että EUn budjetti on hyvin pieni. Ja jossain mielessä se on totta, toisessa mielessä ei, koska on hyvin vaikea verrata EUn budjettia esimerkiksi mm, jonkun jäsenvaltion, federaation budjettiin. Mm, me kaikki olemme nyt, elämme aikoja, jos on budjettiin kohdistuu suuria paineita ja silloin menot on perusteltava kaikilla tasoilla erittäin hyvin. Ei saa tuhlata rahaa. Katsotaanpa EU-budjettia. On totta ja on sanottu, että jos teemme tämän, nämä myönteisiä asioita, menoja turvallisuuteen, tutkijoiden liikkuvuuteen, köyhempien maiden apuun, koheesioon. Nämä ovat toimia, jotka ovat koko Euroopan edun mukaisia ja nämä ovat toimia, joita tarkoitamme, kun puhumme lisäarvosta. Nämä ovat asioita, joita ei voi jäsenvaltion tasolla tehdä. Näemme myös muita asioita. Näemme paljon eh, menoja, emme vähän, vaan paljon menoja, jotka eivät tuota minkäänlaista lisäarvoa. Noin 40 prosenttia budjetista menee maatalousalalle. Tämä on heikkenevä ala siellä Euroopan määrärahat tuottavat varsin vähän lisäarvoa. Monessa tapauksessa maat voisivat nämä tuet maksaa itse, jos haluaisivat, tai sitten eivät, jos eivät. Mutta muitakin aloja, joissa menot tuottavat nolla lisäarvoa omassa maassa, niin EU rahoittaa esimerkiksi Brandenburgin osavaltiossa vesitankkien korjausta. Vesitankit ovat tärkeitä, mutta tämä ei tuo mitään lisäarvoa, koska Brandenburg pystyisi tähän aivan hyvin itsekin. EU rahoittaa vanhojen teollisuusalueiden muuttamista moderneiksi bisnespuistoksi Bayerissa, Nürnbergin alueella. Bayeri on rikas osavaltio ja se voi rahoittaa tämän itse aivan hyvin. Tästä syntyy nolla eurooppalaista lisäarvoa. Miksi EU tekee näin? Minä uskon, että tämä johtuu budjettiprosessista. Yksinkertaisten budjettiprosessi toimii näin. Me kaikki laitamme rahaa samaan samaan purkkiin ja sitten purkki on siinä ja jokainen voi hyödyntää sitä. Toisessa vaiheessa jokainen jäsenvaltio yrittää saada tuosta purkista niin paljon rahaa kuin vaan pystyy. Mitä teet budjettiministerinä, jos sinä voit valita sellaisen hankkeen välillä, joka tuottaa lisäarvoa, mutta lisäarvoa, joka jakautuu koko EUn alueelle, eli kaikki jäsenvaltiot hyötyvät. Tai sitten sinulla on toinen hanke, joka ei tuota yhtään lisäarvoa, mutta kaikki rahat menevät omaan jäsenvaltioosi. Jos esimerkiksi yhdestä eurosta saat 50 senttiä oman valtiosi kuin saada yhdestä eurosta kolmen euron arvosta tuottoa, mutta se leviää kaikille jäsenvaltiolle. Silloin jokainen jäsenvaltio saa vain noin 10 senttiä. Tämä on ihan järjestelmällinen ongelma budjettiprosessissamme ja meidän on päästävä siitä eroon. Tässä ei ole niin paljon kyse siitä, mitä EU tekee, komissio tekee, parlamentti tekee, vaan tässä on kyse jäsenvaltioista. Yksilöinä jäsenvaltiot toimivat täysin rationaalisesti, mutta kollektiivisesti emme järjestä asioita kovin hyvin. Ja muuttaaksemme tätä meidän ei tarvitse aloittaa tulopuolelta. Jos me täytämme tuon purkin eh, muualta, mm, emme BKT eh, osuuksilla, vaan jostain muualta vieläkin täytämme tuon purkin. Ja eh, jäsenvaltio ja valtiovarainministerit tuijottavat tuota purkkia ja yrittävät saada rahansa takaisin mahdollisimman eh, hyvin. Siksi meidän on muutettava budjettiprosessia ja minun ehdotukseni eh, teille kaikille, erityisesti kansallisille kansanedustajille, on se, että meidän on täytettävä tuo purkki, mutta sitten kun päätämme rahoitusrakenteesta, tarvitsemme toisenlaisen järjestelmän. Me emme voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot haluavat tässä rahansa takaisin, vaan meidän on luotettava tämä asia sellaisten ihmisten käsin, joilla ei ole mitään kannustivia palauttaa rahat kotimaahan. Meidän on annettava tämä asia eurooppalaisen toimielimen käsiin, joka sitten tekee, joka luo menoja ja kaikkien edun, käyttää rahat kaikkien edun hyväksi. Tämä voisi olla Euroopan parlamentti, en nyt mene budjettimenettelyn yksityiskohtiin, mutta EUlla voisi olla jopa pienempi budjetti, joka keskittyy todellakin eurooppalaisiin kysymyksiin, turvallisuuteen, rajavalvontaan, maahanmuuttoon, kohesioon, eikä siihen, että sitten rahoitetaan vesitankkeja tai jotain muuta rikkaissa Euroopan kolkissa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämä, tästä erittäin tärkeästä puheenvuorosta. Ja seuraavaksi herra Lamassur. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ottaa täydentävän ulottuvuuden siihen, mitä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, ja erityisesti Tiklemans First. Minä en halua vastata tähän hyökkäykseen, jonka hän esitti ranskalaista parlamentin jäsentä kohtaan, kun arvosteli maatalouspolitiikkaa. Sehän ei ole tämän päivän aihe ollenkaan. Jaan kyllä muuten ihan kaiken, mitä hän sanoi. No omitusta kyllä. Meidän aiheeseemme liittyy ulottuvuusta ei käsitellä missään, ei parlamentissa, ei komissiossa, eikä uskoakseni myöskään kansallisissa parlamenteissa. Kyse on siitä, kuinka se seikka, että käytetään yksi euro Brysselissä, miten sitä kautta ei tapahdu niin, että tehdään glo- veronmaksen laksa suuremmaksi, vai vähennetään sitä taakkaa. Jos me sovellamme toissijaisuusperiaatetta talous- ja rahoitus- ja budjettikysymyksissä. Se tarkoittaa, että käsittelemme EU-ssa vain asioita, jotka hoituvat tehokkaammin täällä ja edullisemmin kuin jos asiat hoidettaisiin kansallisella tasolla. Ja siinä vaiheessa yksi Brysselissä käytetty euro mahdollistaa säästöt, kolmen, neljän, viiden euron, jopa 28 euron säästöt jäsenvaltioissa. Yhdellä eurolla siis. Ja tätä haluaisin nyt tässä korostaa, koska jo nyt olemme siirtäneet yhteisötasolle tiettyjä poliittisia ja hallinnollisia toimivaltuuksia, vastuita. Olemme luoneet pari tusinaa eurooppalaista virastoa siinä vaiheessa sitten, kun sen sijaan, että on 27 kansallista rautatievirastoa, rautatieturvallisuusvirastoa, niin onkin vain yksi eurooppalainen rautatievirasto. Jos me hoidamme hyvin tämän kokonaisuuden, niin silloin kyllä pitäisi pystyä säästämään huomattavia summia jäsenvaltioissa, jäsenvaltiotasolla samalla tavalla, kun loimme eh, ulkosuudenhallinnon Eurooppaan, eurooppalainen diplomaattinen palveluyksikkö, niin silloin oltaisiin voitu säästää jäsenvaltioissa. Olisi voitu säästää, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut kaikkialla. Ei tapahtunut muun muassa omassa maassanikaan sinä päivänä, kun tämä ulkosuuden hallinto luotiin. sillä on muutama tuhat virkamista käytössään, niin Ranskassa ministeri koko diplomaatikko yhteen sanoi, että rauhoitan teitä, me emme tule vähentämään henkilöstömääriä Ranskassa, ei yhtään virkaa tule menemään ulkoministeriöstä. Tällä tavalla ei pidä laatia eurooppalaista hallintoa. Nyt olemme perustamassa Euroopasta rajavartiostoa. Kysymys kuuluu, onko tämä jälleen tällainen lisäkerros virkamiehiä, jonka lisäämme 28 rajavartioston kansallisella tasolla, jotka siis ovat jo olemassa, vai pikkuhiljaa keskipitkällä aikavälillä, niin onko tarkoituksena, tarkoituksena kenties se, että tästä pitäisi tulla eurooppalaiset rajavartioston joukot ja tätä kautta voisimme välttää kaksinkertaisuuksia. Sama koskee luonnollisesti lisävaltuuksia, joita annetaan Europolille tai Eurojustille. Mielestäni tämä on ratkaisevan laatuinen kysymys, koska jos me haluamme luoda uusia resursseja EU-talousarvioon, niin silloin aina vastustetaan. Se on ihan normaalia, että näin tehdään kansallisessa parlamentissa, mediassa ja kansalliset myös valittavat tätä, että minkä takia nyt luodaan näitä veroja rahoittamaan mitä. Ja Bryssel on aina pyytämässä lisää rahaa ja aina samat veronmaksajat tätä maksavat, joko luonnolliset henkilöt tai yritykset. Meidän täytyy voida osoittaa, että joka kerta kun siirrämme toimivaltuuden, niin silloin siirrämme myös resurssit, jotka siihen kuuluvat. Ja kaiken kaikkiaan eh, Tämä siis maksaa kuitenkin vähemmän eurooppalaisille veronmaksajille, eikä ainakaan koskaan enemmän veronmaksajalle. Minä siis ehdotan, että ottaisimme käyttöön verkosta tuon kansalliset tilintarkastustuomioistuimet, Euroopan tilintarkastustuomioistuin olisi tässä mukana ja luonnollisesti tietenkin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentit tätä kaikkea valvoisi niin, että saisimme todellakin tuloksia aikaan. Vastustus, jota kohtamme tämän tyyppisissä ehdotuksissa, niin se ei ole poliittista vastustamista. Meidät on valittu vaaleissa poliittinen eh, tässä halutaan paras palvelu edullisimpaan hintaan. Vastustusta, vastustusta tietenkin tulee tulemaan kansallisesta hallinnosta ja heidän edustajiltaan Ranskassa, niin kuin muissakin maissa. Euroopan unionilla on maine siitä, että se on kallis, eh, se on naurettavaa, se on äärimmäisen byrokraattista. On ihan totta, että Ranska kärsii itse liiallisesta byrokratiasta, paitsi että on 50 000 EU-ssa Brysselissä ei ole mitään päätösvaltaa. He ehdottavat, eivät voi päättää mistään ja meillä on viisi miljoonaa virkamiestä Ranskassa, jolla on vahvat toimivaltuudet. Meidän pitäisi keskittyä todellisiin kysymyksiin. Ja yksi kysymys, mitä kautta EU mahdollista sen, että emme käytä enemmän, vaan että voidaan tätä kautta säästää, vähentää veronta, maksajan verotaakaan, kun käytetään varoja paremmin. Tätä, tämä on iso kysymys, johon meidän pitää yhdessä pureutua. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur À la fois... Kiitoksia, herra Lamassoure, siitä, että muistutitte mielimme joitakin budjetti periaatteita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja kiitos myös siitä, että vahvistitte tätä käsitettä, joka on toivottava, mutta johon ei helposti päästä. Korkean tason työryhmä voi tehdä ehdotuksia, jotka ovat tässä suhteessa merkittäviä, jotta saadaan todellakin aikaan parempaa koordinaatiota ja johdonmukaisuutta kansallisten budjettien ja Euroopan budjetin välille. Joten sallin, että nyt tämän keskustelun Voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja. Ensimmäinen listallani on Peter Grant. Yhdistyneestä kuningaskunnasta, olkaa hyvä. Mr. Grant. Herra Grant. Morning, Gujarat. Uh, thank you very much. Can I begin by explaining that although my bad season... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin selittää, että en edusta sitä yhdistynyt joka haluaa jättää unionin kaikilla kunnioituksilla. Teillä ei ole mitään tietokan siitä, kuinka huolestuneita me olemme Ystävän kuningaskunnan hallitus ei itsekään ymmärrä vielä, mitä se on tehnyt. Että voin vain sanoa, että unionin jättäminen tarkoittaa sitä, että me ollaan enää jäseninä unionissa. Kenties pitäisi saada enemmän yksityiskohtia tähän. 62 prosenttia minun alueestani halusi pysyä unionin jäsenenä. Nyt meidät pakotetaan ulos tästä perheestä. Tänään ja eilispäivänä kuulimme joistakin seikoista, jotka johtivat tähän katastrofaaliseen päätökseen. Olemme nähneet, kuinka vuosikymmeniä puolueet minun maassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat epäonnistuneet, kun yritetään selittää, mitä hyötyä unin jäsenyydestä on. Olen kirjanpitäjä ammatiltani. Olen Kirjanpitäjä tietää kaiken hinnan, mutta ei minkään arvoa. Näin usein määritellään työni. Yhdessä kuningaskunnassa on paljon poliitikkoja, jotka jatkuvasti vain tuijottavat unionin kustannuksia, mutta eivät tajua sitä arvoa, jota unioni tuo jokaiselle kansalaiselle. Eilispäivänä pääministeri ei edelläkään voinut kertoa, onko hänen mielestään sisämarkkinoilla läsnä oleminen hyvä asia vai ei Skotlannissa. Sisämarkkinat ovat äärimmäisen tärkeitä yritystemme kannalta ja me haluamme pysyä sisämarkkinoilla. Liian moni Yhdistön kuningaskunnan politiikka tuijot, poliitikko tuijotteleekin maahanmuuton mukana toimia ongelmia, mutta unohtavat ne valtaisat hyödyt, joita kaikissa jäsenvaltioissa on maahantulijoilla, minun maassani mukaan luettuna. Mikäli nyt voisimme tehdä päätöksen, haluaisimme taata joka ikiselle maahantulijalle luvan pysyä maassa niin kauan kuin he vain haluavat. Välimeren maahanmuuttopakolaiskriisi. Sen yhteydessä toteasin, että haluaisimme ottaa vastaan niin paljon syrjäisperheitä kuin vain yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sallii. Paljon on tullut sanotuksia viimeisten parin päivän aikana niistä virheistä, joita on tehty, kun on puhuttu nettoarvosta ja muista. Tämä on tällaista paikallaan polkevaa yksisilmäistä politiikkaa, jota maassani harjoitetaan. Kaikki haluavat tietystikin mahdollisimman paljon rahaa takaisin siitä, mitä itse maksavat. Meidän täytyy muistaa, että pieni kahden prosentin virhe unionin talousarviossa on niin suuri summa rahaa, että kansalaisen on sitä vaikea ymmärtää. Ja täytyy ymmärtää myöskin, että demokraattinen legitiimiys on asia, jota kansalaiset katsovat, että pitävät tärkeänä. Olemme olla mukana tässä perässä edelleenkin. Älkää antakaa kenenkään pakottaa meitä pois tästä perheestä. Kiitos herra Grant. Seuraavaksi edustaja Pires Portugalin parlamentista. Bom dia e obrigada. Eh, a União Europeia eh, foi tem sido... Kiitoksia. Euroopan unioni, se on tässä konferenssissa mainittu jo useampaan otteeseen. Euroopan unioni on suurten haasteiden edessä. Ajatellaan pakolaiskriisiä tai nuorisotyöttömyyden torjumuutta koko Euroopassa. Ja vastaukset puuttuivat tähän asti, mutta ei pelkästään budjetissa. Äh, Eh, josta tänä päivänä puhumme, vaan eh, erityisesti meiltä puuttui poliittiset vastaukset. Puhuimme täällä arvoista, mm, eh, paneelikeskusteluissa puhuttiin solidaarisuudesta, mutta solidaarisuutta puuttui näissä maissa. Aina ajatellaan huonoa niistä maista, jotka ovat periferiassa ja niitä hyljeksitään, niin ja siksi suhteet, joita Euroopan unionin kansalaisilla on, ovat tärkeitä. Myöskin Euroopan unionin toiminta ähm, mallia, miten sitä hyödynnetään. Meillä on suuri puute. Myöskään kansalaiset eivät tiedä riittävästi Euroopan unionin budjetista ja Eurooppa-kysymyksistä yleensäkin. On kyllä erilaisia ähm, vaihtoehtoja, uusia rahoitusvaihtoehtoja, jotka ovat mielenkiintoisia. Ajattelen tässä esimerkiksi hiilidioksidiveroa tai transaktioveroa, mutta eh, kolmea asiaa on tarkasteltava. Ensinnäkin on eh, pohdittava päätöksentekomenetelmiä ja myöskin Euroopan unionin budjetin rakennetta, koska tähän mennessä kansalaiset eivät ole saaneet riittävästi tietoa, se ei ollut riittävän demokraattista, se on niin epä selvää ja siksi ei riittävän demokraattista. Sitten on katsottava budjetin prioriteetteja. Silloin on kuultava kansallisia parlamentteja ja Euroopan kansalaisia. Esimerkiksi aina halutaan tehdä leikkauksia tutkimukseen tai nuorisotyöllisyyteen, mutta turvallisuuspolitiikan rahoitusta tai aseostoja kyllä toteutetaan, eivätkä kansalaiset tätä halua. Ja lopuksi, me tarvitsemme enemmän johdonmukaisuutta. Me tarvitsemme yhteyttä kansallisten parlamenttien, kansalaisten Euroopan unionin välillä. Ja siksi eh, tarvitaan myös selvää eh, jäsenvaltioiden valvontaa. Jotkut jäsenvaltiot päättävät enemmän kuin toiset ja pienempiä valtioita painostetaan, eikä tämä ole yhdenmukaisuusperiaatteen mukaista, erityisesti nyt kun kasvu on heikkoa ja populismi on kasvamassa jäsenvaltioissa. Siksi tarvitaan enemmän yhdenmukaisuutta, mutta samalla on yrittää varmistaa, etteivät jotkut maat joudu painostuksen alaiseksi. Kiitoksia edustaja Pirens ja seuraava puhuja on edustaja Mankka. Euroopan parlamentista. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som môjmu milému kolegovi Zania odkázať, že aj v mojej politickej skupine sú všetci e, obyvateľia. Kýtoksia. Kaikki brittijäsenet poliittisessa perheessäni ovat samaa mieltä teidän kanssanne. Ella Cameron sanoi kerran, että Ensimmäinen prioriteetti Isolle Britannialle on se, että Iso-Britannia jää kokonaisuutena unionin, ettei se hajoa. Ja jos mm, pohdimme sitä, kuinka paljon pettymystä Iso-Britanniassa tällä hetkellä on Brexitin suhteen, niin mm, minusta tuntuu, että enemmistö maassanne kannattaa unionissa pysymystä ja sitten äh, Iso-Britannia ei tule eh, jäämään EUn ulkopuolelle. Me ja täytyy muistaa, että unionin budjetissa on paljon vähemmän virheitä kuin äh, useiden jäsenvaltioiden budjetissa, ja virheet eivät vielä tarkoita petosta. Meidän on muistettava, että jos esimerkiksi pieni yritys saa tukea jotain tutkimushanketta varten, ja sitten tämä pieni yritys on osa suurempaa konsortiota, niin silloin sen on täytynyt palauttaa nämä äh, määrärahat, mutta tämä ei ole mitään petosta. Äh, Ruotsin puheenjohtajuuskauden aikana minä vastasin budjetti luonnoksesta. Ne olivat vielä varsin ongelmattomia aikoja. Meillä on pienempiä maksuvaatimuksia, koska täytäntöönpano on alhaisempaa. Tämäkin on ongelma. Ja tässä yhteistyö kansallisten parlamenttien tär- kanssa on tärkeää. Täytyy tehdä, panna riittävästi täytäntöön, jotta EU pystyy pääsemään liikkeelle, jotta Eurooppa käynnistyy. Keskusteltiin myös Euroopan parlamentin kahden toimipaikan rahoituksesta. Rova Georgiega kertoi tämän oman anekdoottinsa tänään ja minäkin vähän laskeskelin joka sekunti maksaa neljä euroa rahoittaa tämä, mutta jos ratkaisemme sen, millä yhdessä voi olla suurta vaikutusta EUlle, pystyisimme samaan oli 36 000 euroa jos keskittyisimme sellaiseen politiikkaan kuin yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan tai maahanmuuttoon. Säästäisimme 500 eh, kertaa enemmän kuin jos säästäisimme sillä, että me olisi vain yksi toimipaikka Euroopan parlamentille, joten eh, tehdään Euroopan tasolla ne asiat, jotka Euroopassa ovat halvempia ja tehokkaampia. Silloin olemme menestyksekkäitä, kuten herra Lamassuus sanoi. Edustaja Böge. Kiitos toden totta. Nyt ei ole kyse siitä, että tarvitsemme yksinkertaisesti lisää rahaa, vaan pikemminkin se, että saataisiin omat varat, jotka, joita voidaan kutsua omiksi varoiksi, lisäisivät avoimuutta. on kun kyse eurooppalaisesta rahoitusjärjestelmistä kansallista kannalta katsottuna, avoimuutta kerta kaikkiaan tarjotaan tavan tärkein tehtävä. Hyvin monet väärinkäsitykset saataisiin tällä tavalla hoidettua kotimaissa. Minulla on sellainen mielikuva, että joissakin jäsenvaltioissa pikemminkin ottaisi, jättää asiat sikseen, koska silloin voidaan jatkaa tätä parlamentin haukkumista ja Brysselin mollaamista vanhaan tapaan. Ilman, että keskustellaan menoista, ei voida keskustella tuloista ja täytyy katsoa, mitä haasteita tässä on. Tietystikin professori Fyystä voidaan keskustella siitä, tarvitaanko tällaista maatalouspolitiikkaa, pitäisikö asioita eri tavalla ja mikä nyt tilanne on maaseudulla. Nyt siellä käydään lävitse vaikeita aikoja ja mitä monopolitilanteita esimerkiksi elintarvikeketjuissa on, kun tarkastellaan tuotantoa ja tarjontaa. Pitäisikö jättää tuottaja tässä yksin. Mikäli Brysselin talousarviosta on hyvin suuri osa tulesta riippuvaisia, niin mi- miten tähän suhtautua? Pitäisikö kaikki antaa takaisin jäsenvaltioiden kontolle? Näin voidaan tehdä, mutta sinne jäsenvaltiot eivät voisi tätä Raitakia rahoittaa, ja siinä maatalousyritykset menisivät vararikkoon. Ja kohesiopolitiikka, täällä mainittiin jotakin esimerkkejä, ja vain myöskin Saksasta. Omassa li- osavaltiossani niin, äh, minä, minulla on tietysti ollut kunnia mukaan neuvottelemassa, on pyydetty sitä, että näytettäisiin, mitä hankkeita edelliseltä ohjelmalta kaudelta voitaisiin mainita. Minä en halunnut tällaiseen mennä, koska tämä on kestävä keskustelua mutta mitä me teemme kohesiopolitiikan kannalta? Mitä kohesiopolitiikka tehdään? Sitä keskustelua tarvitaan. Nyt onko meillä oikeat painopistealueet, kuinka tarkastetaan kasvua työllisyyttä? Onko keskitytty oikeisiin asioihin ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, onko se oikea vai olisiko parempi vahvemmin sitoa tätä siihen, miten on pyritty stabilisoimaan vakauttamaan euroa maakohtaiset suositukset. Olisiko ne parempi lähestymistapa? Joihinkin on investoitu jo liikaa, infrastruktuuria, joskus on investoitu liikaa, pitäisi enemmän keskittyä koulutukseen, niin pitäisi keskustella myöskin, missä on perustarpeita joissakin jäsenvaltioissa. Esimerkiksi kun on kyse nuoriso työllisyysaloitteista, jotka eivät toimi. Onko yksilöitä kyse siitä, että raha on liian vähän käytettävissä, vai onko kotimaiden, kotimaissa sellaiset struktuurit, että ei ylipäänsä pystytä pistämään näitä prioriteetteja erityisesti täytäntöön? Saattaa olla, että syntyy kokonainen menetetty sukupolvi, ja sitten ei enää keskustella edes kantaa edes käydä, mikäli näin käy. Ja sitten erisvirastot, muutama huomio vain tästä. Neuvosto on säännönmukaisesti kieltänyt tästä keskustelusta. Mikäli luodaan eurooppaisia virastoja, täytyy myöskin tällä olla jotain mielekkyyttä kansallisten rakenteiden kannalta. Elintarvikevirasto esimerkiksi Saksassa on kaksi luotu kaksi virastoa, jossa myöskin käsitellään ihmisten eläinten terveyden kannalta tärkeitä asioita. Jossakin kohtaa saattaa olla on tortta potortta, mennä liian pitkälle johdonmukaisuutta ja mielekkyyttä tässä kaivataan. Eli paneeli jo keskusteli asiasta. Ulkorajan suojelu, sisäinen ulkoinen turvallisuus, niitä ei voida enää erottaa toisistaan. Kuinka sitten artikla artikla perussopimuksessa toteutetaan, kun on kyse yhteissolidaarisuudesta esimerkiksi, miten ne toteutuvat, puhutaanko pelkästään talousarvion uudistamisesta ja sanotaan, että nämä ovat yhteisiä haasteet, jotka täytyy hoitaa mutta jotkut tekevät kuitenkin enemmän ulkorajan suojamiseksi ja maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi. Niille täytyy osoittaa solidarisuutta myös Kenarponen talousarviosta. Kiitos. Thank you. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Böge. Edustaja Ajala, olitte pyytäneet nyt puheenvuoro edellisellä kierroksella ja silloin ei ollut tarpeeksi aikaa. Haluatteko puhua tässä vaiheessa? Olkaa hyvä. Sí, gracias, señor presidente. Sí, porque la verdad es que... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin totta, herra Lamassur ja kollegani paneelissa esittivät tai minun se pari kysymystä heillä varmasti pystyvät siihen vastata. Ensin reagoisin siihen, mitä herra Fuls sanoi sen suhteen, mitä jotkut asiantuntijat ajattelevat kansallisesta hallituksesta ja mitä olette mieltä EU-budjetin hyvistä ja huonosta puolesta. Tässä on toimittu aivan erikoisella tavalla, koska kun asia näin sitä, niin voi, tämä voi näyttää aivan mielettömältä toiminnalta, mutta totta kuitenkin on, että johtuen siitä, että on pyritty parantamaan esimerkiksi vedenlaatua tai muussa tapauksessa on haluttu parantaa saastuneen maaperän tilaa. Tiedätte varsin hyvin, että sa- Saksa pyritään ratkaisemaan juuri tätä ongelmaa. Ehkä voisimme tiedottaa näistä asioista joissakin maissa paremmin, jotta sitten siellä paikan päällä voitaisiin painostaa omia poliitikkoja, omia hallituksia toimimaan. Siis Tällaiset hankkeet voivat antaa hyvää tietoa kansalaisille ja sitten tätä kautta voidaan ratkaista näitä ongelmia, kuten juuri tämä saastunut maaperä. Ja ehkä jossain kohtaa Saksa poistaa veto tässä asiassa. Minäkin kyllä tunnen aika, tuntuu vaikealta päästä eteenpäin jossakin kysymystä, mutta pikkuhiljaa kuitenkin voidaan ratkaista ongelmia, joiden kanssa kansalliskamppailut päivittäin. Tällä hetkellä meillä on iso ongelma, joka liittyy myös talousarvioon ja joka liittyy joihinkin muihinkin ongelmiin, joita meillä on nimittäin teidän maissanne. Teidän maissanne tällä hetkellä on, siis Saksassa on aivan kontrolloimaton ylijäämä, emmekä pysty nyt korjaamaan tilannetta e, ja eurooppalaiset investoinnit eivät ole liikkeelle. Tähän olette asiantuntijat, tunnette oman maan ja tilanteen. Millä tavalla te ajattelette, että voitaisiin tämä puoli ratkaista, koska tämä on varsinainen musta piste, mistä kukaan ei puhu kunnolla. Muut maat taas ovat sitten vaihtoisen vajetilanteessa. Ja se tietysti liittyy myös Euroopan pankkijärjestelmään, Saksan pankkijärjestelmään. Kaikki kärsivät, koska Saksa ei pysty lopettamaan sitä, että se jarruttaa niin julkisia kuin yksityisiä investointeja. Tämä palkkapolitiikkaan. Niin teidän pitäisi tätä kautta auttaa meitä ratkaisemaan näitä ongelmia ennen kuin te kerrotte meille, miten meidän pitäisi investoida vai ei, tai onko Euroopan budjetti hyvä, hyvin vai huonosti järjestetty. Pyydetään äh, rahaa, jotta voidaan vähentää liikenteen melua, on hyvä sekin Me olemme näissä asioissa johtaa mitä tulee erilaisen kestävään toimintaan. Joskus hankkeet voivat näyttää mielettömiltä, mutta joskus niistä on kuitenkin hyötyä ennen kuin ne evätään suoralta kädeltä. Pitäisi ajatella pari kertaa. Ajatelkaa nyt, mitä tapahtuu omassa maassa ja miten se tilanne vaikuttaa muihin maihin. Sulle quería preguntar. Em, querría, por favor. Herra Suur, kysymys teille. Miten siis rahoitan tätä talousarviota? Käykö taas niin, että saamme tällaisen Junckerin kakkossuunnitelman, jossa pyritään pääomittamaan Euroopan investointipankkia ilman, että näemme sellaista, että projektit, joita suunnitellaan, parantavat niiden maiden tilanteet, jotka nyt ovat huonossa kantimissa. Sitten vielä toiseksi jos leikkaamme tukia, ajattelen nyt erilaisia teollista rauta, rautatie, ja tukia, ei lainoja. Laino, lainojen pohjalta emme voi tehdä työtä eikä edistyä. Mitä olette mieltä, voisiko Euroopan talousarvosta olla jotakin apua? Thank you, uh, Kiitoksia edustaja Ajala meidän aikataulu, olemme aika hyvin aikataulussa. Eli jos sattuisi olemaan kansallisten parlamenttien edustajia ensinnäkin, mutta ei pelkästään, niin voimme ottaa vielä kaksi tai kolme kysymystä ennen kuin palaamme paneelin pariin. Onko halukkaita? Herra Guerrieri. Yes, thanks very much. Kiitoksia. Yksi panelista sanoi, että tämä on vähän niin kuin déjà vu, uudelleen kokeminen. Tämä että olemme käyneet kuitenkin tätä keskustelua viime vuosina. Tämä on totta, mutta toisaalta ei, koska tämän päivän tilanne on täysin erilainen kuin monet vaiheet menneisyydessä. Maailma on muuttunut dramaattisesti viime vuoden aikana ja me eurooppalaisena kohtaamme dramaattisia haasteita. Ne on mainittu täällä usean otteeseen, turvallisuus, maahanmuutto, talouskriisi, joten meidän pitäisi tunnustaa, että tällä kertaa tämän keskustelun pitäisi jotenkin saada uusi ulottuvuus, koska jotta voimme selvitä näistä haasteista, tarvitsemme erilaisia välineitä, sotilaallista välintuloa, diplomatiaa, mutta myös rahoituksellista tukea. Eli jotta pystymme nämä ongelmat ratkaisemaan, tarvitsemme riittävät välineet. Siksi tällainen keskustelu ja tällaiset ehdotukset ovat niin tärkeitä. Tietyt ehdotukset ovat erittäin selkeitä. Yksinkertaistaminen lisää omia varoja, äh, menojen suuri muutos. Mutta nyt haluaisin korostaa erästä avainehdotusta, nimittäin, että Euroopan määrärahoja pitäisi käyttää siihen, joka tuottaa todellista eurooppalaista lisäarvoa. Eli tehdään Euroopan budjetista väline, jonka kansalaiset ymmärtävät. Ja äh, Eurooppa-rakenne perustui alun perin kahdelle periaatteelle, läheisyysperiaatteelle ja eurooppalaiselle lisäarvolle. Ja eh, näitä perusperiaatteita piti noudattaa eh, eh, läheisyysperiaatteen lisäksi oli tämä lisäarvo. Suurin osa kansallisista Euroopan määrärahoista korvaavat kansallisia määrärahoja, jotka täydennä niitä, joten nyt kun tätä suuntaa on ehdotettu näissä kolmessa sessiossa, niin on hyvin tärkeää korostaa tätä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tämän session otsikko on parempi yhteentoimivuus EUn ja kansallisten budjettien välillä? Miten voimme tehdä parempaa yhteistyötä? Tästä näkökulmasta meidän pitäisi korostaa sitä, että tämän tyyppinen interaktio on merkittävä ja ehkäpä toimielinten pitäisi antaa laadukkaampaa tietoa kansallisten parlamenttien valiokunnalle, jotka ovat muuten heikommassa asemassa tiedonsaannin suhteen. Tämä on ehdotus, jonka haluaisin tässä lopussa tehdä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Andersen Ruotsin parlamentista. Tack eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin eh, sanoa että on hienoa kuulla, että Lama Suur puhuu siitä, että asioista täytyy, asiat täytyy tehdä mielekkäämmin, järkevämmin ja tehokkaammin EU:ssa. Toinen seikka, johon täytyy paneutua, on se rooli, joka Euroopan unionin talousarviolla pitäisi olla. Mitä ongelmia se pitäisi ratkaista ja mihin sitä pitäisi käyttää? Ei ole kenenkään etujen mukaista kuvitella, että eu unionin talousarvio olisi ratkaista kaikki EU ongelmat kaikki Euroopan ongelmat. Ei tässä ole järkeä. Avoimuutta ja tehokkuutta, kun halutaan, se on eri asia. Minun nähdäkseni on äärimmäisen tärkeää, että kaikkien Euroopassa pitäisi voida hyötyä EU-talousarviosta. Mitä useampi ihminen voi pare- hyötyä talousarviosta, sen parempi se on kaikin kannalta. Koko ajan kuitenkin vain tuitetaan kansallisia etuja ja niistä pidetään kiinni. Toivon mukaan voitaisiin nähdä asiat enemmänkin Euroopan kannalta. Euroopan unioni on menettänyt kilpailukykyään maailmanlaajuisesti katsottuna. Juuri tähän ongelmaan meidän täytyy löytää ratkaisuja. Tuo ongelma tullaan ratkaisemaan sillä, että saadaan kasvua aikaan ja enemmän investointeja. Meidän täytyy myöskin puolustaa neljää vapautta taloutta ja sisämarkkinoita, edistää vapaakauppaa, edistää ja torjua protektionistisia pyrkimyksiä mantereillamme. Jopa Euroopan sisällä on protektionismia jäsenvaltioiden kesken. Ne ovat tärkeitä asioita, eikä näitä voida ratkaista pelkästään lisäämällä EUn talousarviota. Mr. Anderson, Mr. Rubik. Kiitoksia, herra Rybik. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että tänään jälleen voidaan keskustella Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken e, niin, että täällä on myös kaikki asiantuntijat paikalla ja meidän täytyy erityisesti varmistaa se, että tiedotus tulevaisuudessa on tehokkaampaa tiedotus Euroopan ja kansallisen tason välillä. Ja siksi on hyvä, että mietimme sitä, miten Sosiaalisten verkostojen kautta voisimme verkostoutua paremmin Euroopan parlamentissa. Meillä on nyt tämä Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, jossa on 300 asiantuntijaa, jotka valmistelevat työtä, asiasisältöjä niin, että ennen täysistuntoja myös eri aiheet yksityiskohtaisesti selitetään. Ja kansalliselle parlamentille olisi erittäin tärkeää, että automaattisesti välitämme kaikki nämä tutkimuspalvelun valmistelevat tiedot, jotka koskevat budjettia kansallisille parlamentille. Meillä on myös tällainen EPRS-sovellus, jonka voi hankkia. Ja nyt meillä on erittäin hyviä tutkimuksia yksisivuisia pohja-asiakirjoja, mutta myös suuria tutkimuksia. Esimerkiksi tutkimus, jossa käsiteltiin NSA-skandaalia ja analysoitiin kaikki eri teknologiat. Tämä on erittäin hyödyllistä tietoa ja sitä pitäisi välittää ja siksi olisi hyvä luoda tällainen tiedemediakeskus, jos jossa olisivat kansallisten parlamenttien tieteelliset palveluyksiköt ja Euroopan parlamentin vastaava palveluyksikkö ja he sitten mm, tulisivat ulos näistä kansallisista siiloistaan ja yhdistäisivät voimansa, koska yksi pääongelma Euroopassa on tiedonvaihdon puuto sitten niiden välille, jotka näistä aiheista ovat todella kiinnostuneita. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja, meillä on vielä kaksi puhujaa täällä listalla, niin seuraava puhuja on herra Böge Ruotsin parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni ne meistä, jotka pitävät budjettikuria tärkeänä, budjettikuria tärkeänä, niin meillä on meillä on nyt mahdollisuus, että voimme nähdä tämän omissa parlamenteissaan. Samoin, samoin pitäisi asian suhtautua Euroopassa. Täällä on puhuttu kohesiopolitiikasta, kohesiomaista. Mielestäni tässä on kyllä pientä ristiriitaa, mutta tärkeää kuitenkin on näiden kohesiorahastojen, niin kuin muidenkin rahastojen kohdalla, että Varoja pitäisi käyttää juuri kasvun tukemiseen ja varmistaa, että luodaan parempaa tulevaisuutta. Ainakin omassa maassani on niin, että jos nyt joku asia kansalaisia saa liikkeelle, on kyllä tämä EU-raha. E Voi olla tietysti hyvä hanke tai projekti, mutta niinhän ne aina ovat hyviä hankkeita, ja tätä on kyllä paljon arvosteltukin. Ja kun EU-varoja sitten käytetään, niin ihmiset voivat olla varsin kriittisiä asian suhteen. Useinkaan kansalaiset eivät edes tiedä, miten kansallinen budjetti toimii, saatikka sitten EU-budjetti, joten kyllä tässä työsarkaa riittää kun aletaan selittää heille. Mutta meidän pitää varmistaa, että kokonaistavoitteet ovat juuri niitä, joihin me keskitymme ja juuri tällä tavalla voimme saada parhaan mahdollisen, mahdollisen kasvun aikaan, ajatellen koko Eurooppaa, koska jos emme tässä onnistu, niin silloin ongelmia syntyy, mitä tahansa teemmekin. Olen myös samaa mieltä siitä, mitä paneelissa tänään sanottiin aamulla, että ei voi olla liikaa päällekkäisyyksiä EU:ssa. Voi olla eri virastoja, jotka tekevät vähän samaa asiaa, ja sitten voi olla vielä kansallisiakin virastoja sam- samassa tehtävissä, että meidän pitää pohtia näitä kysymyksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä ei pitäisi olla tiukkaa budjettia EU-tasolla. Se on ihan yhtä tärkeää EU-tasolla kuin kansallisellakin tasolla. Meidän pitää keskittyä tähän puoleen ja pitää miettiä asioita konkreettisemmin. So the last, uh, the last speak... Kiitos oikein paljon. Ja se viimeinen puhuja on herra Geier Euroopan parlamentista. Hän on esittelijä vuoden 2017 budjetille. Herra Geier. Vielen Kiitoksia. En oikeastaan halunnut pyytää puheenvuoroa, mutta Saksan hallituksen edustajat olisivat varmaan todella pettyneitä, jos se niin tekisi, koska kun meillä nyt kerran täällä on niin mielenkiintoisia keskusteluja. Eräs asia, erääseen asiaan on vastattava täällä Euroopan parlamentissa. Se on tehtävä Euroopan parlamentissa, mutta myös kansallisissa parlamentissa. se on se kysymys, haluammeko eurooppalaista lisäarvoa vai haluammeko palautuksia kansallisiin budjetteihin tai kansalliselle tasolle. Ja minä olen sitä mieltä, että nämä kaksi asiaa on hyvin vaikea yhdistää, koska kun puhumme eurooppalaisesta lisäarvosta, niin silloin nettomaksajat, ja Saksahan kuuluu nettomaksajiin, sanovat usein, että no sittenhän meidän nettomaksu tilanteemme muuttuu vielä enemmän haitaksemme. No, mitä sitten tehdään? Saksan liittotasavalta vaatii, että mahdollisimman suuri osa sen maksuosuudesta Euroopan unionin budjettiin palaa myös Saksaan. Ja sitten eh, syntyy se ongelma, josta herra Fust eh, aivan oikein puhui. Eli jos Mysterin alueella rakennetaan pyöräteitä, kun niitä esitellään, luodaanko, onko se eurooppalainen lisäarvo, että Mysterin alueella, jossa on kovin tasaista, rakennetaan hienoja pyöräteitä, niin silloin vastaus on ei, koska joku muukin voisi nuo pyörätiet rakentaa, mutta jos joku muu ne rakentaa, niin sitten tämä määrärahat eivät palautu riittävässä määrin Saksalle. Eli tämä on nyt tällainen puu- ja kuoren välissä tilanne. Joko katsomme nettomaksajien näkökulmasta ja silloin voimme unohtaa eurooppalaisen lisäarvon, tai sitten katsomme Euroopan näkökulmasta ja voimme unohtaa nettomaksajien palautukset minä voisin kuvitella täysin toisenlaisen eurooppalaisen budjetin. Voisimme ku, ku, voisin kuvitella, että luopuisimme kohesiomäärärahojen maksamisesta rikkaampiin EU-jäsenvaltioihin, mutta kymmenkertaisimme e Erasmus-määrärahat. Mutta voin sitten kyllä kuvitella, millaisia keskusteluja käydään sitten Saksassa. Mikä se, se meidän nettomaksajatilanteemme sitten on? Sitähän me maksamme vielä enemmän. Tätä minä nyt sitten korostan nettomaksajan näkökulmasta. Jos me keskustelemme eurooppalaisesta lisäarvosta, niin sitten eh, jäsenvaltiossa on lopetettava tämä nettomaksajakeskustelu. Tai sitten teemme toisinpäin, mutta Euroopan lisäarvo ei edisty. Yksi mahdollisuus olisi eh, omien varojen parantaminen, koska sitten tämä keskustelu, eh, jota nettomaksajat niin mielellään käyvät, päättyisi saman tien. Minä tulen Nordrhein-Westfalenista, enkä minä enää keskustele siitä, kuinka suuri osuus Nordrhein-Westfalen maksaa Saksan budjettiin ja kuinka paljon me saamme siitä takaisin. Toivottavasti tämä keskustelu loppuu jossain vaiheessa. Nyt tämä Iso-Britannian jarru on kadonnut, jotkut ovat sen taakse piiloutuneet ja nyt nähdään totuus. Äh, Saksan valtiovarainministeri sanoi Nordrhein-Westfalenissa vähän aikaa sitten, että hän kovasti pitää omista varoista, mutta niin kauan kuin meillä on britit, niin se ei onnistu. Nyt brittien jarru on äh, poistettu. Nyt minä odotan innolla sitä, että päästäänkö eteenpäin omien varojen äh, asiassa vai ähm, tulevatko nyt sitten ne kaapista, jotka piiloituvat Iso-Britannian selän taakse. Kiitoksia tästä ja kaikista muistakin puheenvuoroista. Pidin niitä kaikkia erittäin mielenkiintoisina. Vain yksi asia tähän viimeiseen kommenttiin liittyen. Olette aivan oikeassa, että sanotte, tai nostatte esiin tämän peruskysymyksen, joka on nostettu esiin jokaisessa – sessiossamme, nimittäin tämä eurooppalainen lisäarvo. Onko se juuri sitä, mitä haluamme? Toivonpa, että vastaus on kyllä, mutta onko se sitä, mitä kaikki kansalaiset haluavat? Ja kuinka sitten sovimme siitä, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, koska erilaisia tulkintoja on. Vielä eräs asia liittyen tähän nettiin nettomaksaja, nettohyötyjä näkökulmaan. Kun puhutaan nettomaksajasta, niin silloin puhutaan nettomaksajasta budjetti näkökulmasta. Se on lisättävä tähän. Se on nettomaksaja budjettiin. Toivottavasti, jos on menestyksekäs tai menestyksekkäämpi kuin tänä päivänä siinä, että saadaan aikaan budjetti, joka tuottaa EUn lisäarvoa, jossa lisäarvo on keskiössä, niin silloin pitäisi pystyä saavuttamaan sellainen tilanne, jossa jokainen valtio, ihan jokainen valtio EU:ssa on nettosaaja taloudellisessa ja poliittisessa mielessä, eikä keskytä tähän nettomaksaja, nettosaaja kysymykseen budjettimielessä. Se, mitä me haluamme, on se, että haluamme katsoa on se, että mitä nämä toimet vaikuttavat, nämä toimet, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Nyt päätän puheenvuoron tähän ja annan puheenvuoron takaisin neljälle panelistille. Teemme tämän nyt päinvastaisessa järjestyksessä, joten ensimmäisenä herra Lamansuur. President, et merci à tous les intervenants. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille puhujille puheenjohtaja Monti pystyy paremmin kuin minä kertomaan teille, kuinka tyytyväisiä olemme puheenvuoron laatuun ja niihin aiheisiin, jotka mainittiin, ja mitä ratkaisuja ehdotettiin yhteistyön hengestä. Tämä oli erittäin kannustava keskustelu meidän kannatamme aivan lyhyesti. Haluaisin vakuuttaa teille, herra Grant, Skotlannin kansallispuolan edustaja, että Kukaan ei ollut huolestuneempi kuin te. Kukaan ei ole huolestuneempi kuin minä Brexitin vaikutuksista unionin talousarviolle. Mikäli, niin kuin todennäköistä on, Iso-Britannia haluaa jatkaa edelleenkin talousalueen jäsenenä, sen täytyy maksaa, niin kuin Norjakin maksaa osallistumisesta Yhdistön kuningaskunnan maksuosuus tulee olemaan silloin suurempi kuin tänä päivänä. Ikävää kyllä tätä argumenttia ei ole riittävästi selitetty Iso-Britannian kansalaisille. Pahoitin tätä, mutta hymy kuitenkin suupiilissäni. Ruva Haluaisin teille sanoa sanasin Portugalin tilanteesta. Portugalissa pahoitellaan sitä, että on käytetty kaksinaisia mittapuita ja pienille maille on ollut tiukempia säätön nuottamisen suhteen. Tämä on skandalinomaista too big to fail periaatteen liian suuri romahtaakseen on johtanut siihen, että joitakin maita, kuten minun maatani, on pidetty liian suurena, jotta sitä voitaisiin syyttää tai langeta sen sanktioita – ja me ei voi jatkua tällä tavalla. Voisin kiittää lukuisia puhujia, puhujia mukaan luottana kollegaani Raimar Böge erittäin konkreettisista esimerkkeistä, jotka hän mainitsi, kun hän viittasi minun alkuperäiseen ehdotukseeni. Bö, Raimar Böge on aivan oikein, kun hän sanoi, että meidän pitäisi esimerkiksi ottaa huomioon se yhteinen taakka, joka meillä on. Esimerkiksi jos tarkastellaan maat, maantieteellisiä kysymyksiä ja periferisiä alueita ja niiden epäsuotuisuutta. Italia, Kreikka ja muut maat, jotka ovat eturintamassa maantieteellisen asemansa vuoksi, kun on kyse maahanmuuttovirroista, ansaitsevat eurooppaista solidarisuutta. Yksinkertaisin tapa olisi eurooppalainen yhteinen talousarvio ja yhteiset eurooppalaiset toimet, eli sitten keksitään muita keinoja, jotka muut jäsenvaltiot hyväksyvät huolehtiakseen pakolaisista. Tarvitsemme eurooppalaisen solidarisuusmallin, solidarisuuteen perustuvan mallin. Tchartskoski esimerkiksi puhui tästä solidarisuudesta Eurooppalainen solidaarisuus on tästä eri, erilainen esimerkki. Solidarisuusliike puolesta on erilainen esimerkki. Kollega Ajala Sender puolestaan pohti sitä, kuinka voitaisiin rahoittaa Junckerin suunnitelma Juncker 2, jolla pyritään kirjoittamaan investointeja ja sitä, edessä kuinka sitä, että tuotto on suurempaa kuin investointi kun tukien avulla investointeja pyritään saamaan aikaan ja kuinka rahoitusnäkymien yhteydessä saataisiin aikaan todellinen investointi, budjetti, Euroopan budjetti, jota tällä hetkellä ei ole. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Lamassour. Kiitoksia, herra Lamassour. Clemens Fyst. Yes, thank you very much. Very, very... Kiitoksia aivan lyhyesti tästä ylijäämäkysymyksestä, vaikka siitä nyt ei tänään ole ei ole aiheena, mutta kuitenkin Espanjan taloudelliset ongelmat eivät mitenkään liity Saksan ylijäämään, minun mielestäni päinvastoin. Voimme nähdä elpymistä 3 prosentin kasvua. Espanjassa tämä johtuu erityisesti osittain EKPn rahapolitiikasta. Korot ovat alhaalla, siksi Espanja pystyy viemään paljon, mutta alhaiset korot eivät kylläkään auta Saksan teollisuutta. Ylijäämä Saksan liittyy myös siihen, että EKP pitää vie pääomaa periferiaan. Ei voi odottaa, että Saksa Hollanti, Ranska auttaisivat periferiaa ja samanaikaisesti tämä johtuu ylijäämin pääomavientiin periferiaan ja samalla pitäisi odottaa, että mitään ylijäämää ei ole, siinä ei ole mitään järkeä, joten me olemme tässä yhteisvaluutta unionissa ja meillä voi olla joko alhainen euron vaihtokurssi tai alhainen Saksan ylijäämä, mutta ei molempia. Mitä tulee sitten budjettinettojäännöksiin. Minä kyllä en luovutu siitä, että voidaan seittää ihmisille, että nettobudjettivalanssi tai nettojäännös ei ole huono asia. Jos varat sitten käytetään Euroopan etua osoittaviin kysymyksiin, mielestäni sen pitäisi kyllä olla mahdollista. Minä luotan kovasti politiikkoihin. Heidän pitäisi pystyä selittämään kansalaiset, kun, kun käytetään rahaa pakolaisiin Turkissa. Se on Saksan etujen mukaista, se on Euroopan etujen mukaista ja se eh, vie ylös budjetti jää, jäämiä. Meidän pitää todellakin selittää tätä paremmin. Meidän ei pidä käyttää tätäkään rahaa turhiin asioihin, mutta sen sijaan pitäisi yrittää selittää niitä asioita, jotka toimivat. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, Tcharskovski. Well, you know, I, I... Niin. Minä palvelin Euroopan parlamentissa perussopimusasioista vastaavassa valiokunnassa Alan suurin kanssa. Ja sen jälkeen olen käynyt hyvin paljon keskusteluja ystävieni kanssa Euroopan parlamentissa ja muista, äh, muista jäsenvaltioista ja kysyvät minulta, että mitä sinulle oikein tapahtui. Ja minulla oli tällainen kokemus, että olin pääministerin Sherpana neuvoston Euroopan neuvoston kokouksissa ja olen osallistunut hyvin eh, tiukkoihin keskusteluun ilmastosta ja maahanmuutosta ja monista kysyistä. Minun on sanottava eräs asia. Olen varsin eh, pettynyt päiväisen keskustelun. Sanon teille miksi, koska on hyvin helppo puhua lisäarvosta ja siitä, että päästään eroon tästä nettomaksajamentaliteetista. On helppo puhua eh, budjetin menopuolten uudistamisesta. Eh, olemme kaikki kuulleet tätä argumentteja. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Helppo puhua siitä, mutta arvakaapa mitä, jos eh, palaamme taas neuvottelupöytään ministerineuvostossa ja Euroopan neuvostossa, niin silloin keskustelut käyvät yhtä, yhtä tiukat kuin aikaisemmin tai vielä tiukemmin matkin. Siksi meidän on aloitettava jostain helpommasta, nimittäin koordinoinnista. Enkä ole kuullut kovinkaan montaa sanaa koordinoinnista tämän kokouksen aikana, koska tämä on se suurin mahdollisuus, joka eh, meidän on hyödynnettävä tällaisessa kokouksessa, joka eh, kokoaa yhteen kansallisia ja Euroopan eh, parlamentin edustajia koska jos aloitamme jälleen keskustelemaan menoista ja muista, niin palavat samat vanhat aiheet, jäsenmaksualennukset ja kaikki muut asiat, joilla voin kyllä kiduttaa opiskelijoita yliopistossa, mutta muusta hyötyä niistä ei ole. Meidän on keskusteltava nyt prioriteeteista yhdessä, politiikan suunnasta yhdessä. Aloitetaan ihan yksinkertaista tiedonvaihdosta. Jos aloitamme siitä, niin ehkä hitaasti, hyvin hitaasti eri logiikalla – pääsemme sinne, mistä alan lama suur puhui, että saadaan tällainen win-win-tilanne. Jos saamme aikaan eurooppalaisia ratkaisuja, niin voimme säästää rahaa kotopuolessa, mutta jos emme eh, ryhdy koordinoimaan, järjestää enemmän tällaisia kokouksia ja ryhdy suunnittelemaan, niin emme pääse eteenpäin, koska sitten eh, keskustelemme jälleen budjetin menopuolesta ja tämä hallitusten välisyys ja nettomaksajalogiikka palaa pöytään, koska se on politiikkaa ja me olemme melkein kaikki täällä poliitikkoja, joten eipäs nyt sitten huijata itseämme. Tästä ei tule helpompaa, vaan vaikeampaa ja vielä hankalampaa puolen vuoden kuluttua maailma voi näyttää ihan erilaiselta, kun on muutamat vaalit käyty ympäri maailmaa. Joten Palataanpa nyt maan päälle. Pidetään mielessä nämä hienot ideaalit, eh, mutta aloitetaan siitä, mistä voidaan, mikä voidaan todellakin toteuttaa. Jos sen toteutamme, niin ehkä sitten edistymme. Kiitoksia. Sitten lopuksi edustaja Ähm, Kiitoksia. Haluaisin aluksi puhua siitä, minkä Charoski mainitsi viimeiseksi, eli politiikan koordinointi. Uskon, että eurooppalainen talouden ohjausjakso on aivan erinomainen väline. Sitä ei käyttää riittävästi vielä hyväksi. Jotkut teistä jo mainitsevat keskustelun yhteydessä sen, että kun puhutaan kohesiopolitiikan investoinneista, meidän se todellakin ottaa huomioon maakohtaiset suositukset enemmän ja sijoittaa sinne, missä on puutteita tai vajausta. Ja kun investoidaan pyöräteihin, se voi olla hyvä asia, mutta ei välttämättä maakohtaisten suositusten valossa. Sama pätee myöskin näihin vesisäiliöihin. Uskon, että tämä on sellainen suunta, johon kannattaisi siirtyä enemmän. Tämä varmistaisi sen, että paremmin ymmärrettäisiin myöskin jäsenvaltioiden tasolla sitä, minne investointeja kannattaa tehdä. Voisin kiittää myöskin herra Grantia Skotlannista, yhdistyneestä kuningaskunnasta, Aimaisesti sen, että ei puhuta pelkästään yhdistyneestä kuningaskunnasta, vaan sen alueesta. Tämä on puhuttunut tästä keskustelusta toistaiseksi. Kiitoksia, että muistutitte mieliinne sen, että kustannushyöty analyysi johtaa hyvin pelkistettyyn, yksinkertaistettuun keskusteluun. Ja totesitte, kuinka tärkeää on Euroopasta lisäarvosta, kun puhutaan politiikasta. Kiitos siitä. Viimeinen huomio liittyy tarpeeseen toden teolla siirtää katsoa, kuinka Euroopan unionin takaisin tasolta on siirretty politiikkaa ja rahoitusta Euroopan tasolle. Erälaama suurtaman keskustelun luetti. Todennäköisesti tätä ongelmaa on vaikea ratkaista Tämä johtuu jälleen kerran siitä, että kansalliset hallitukset ovat vastahakoisia. Ne eivät halua antaa toimivaltuuksiaan pois. Ne antavat jonkin verran toimivaltuuksia EU-tason virastoille kerätä tietoja ja analysoida tietoa, mutta ei oikeastaan täytäntöönpano oikeuksia. Tässä suhteessa tehdään kaksinkertaisia virastoja. Jotkut virastot keräävät tietoja, analysoivat ja kansallisella tasoa pitää sitten vielä virasto, joka pistää asiat täytäntöön ja toteuttaa politiikkaa. Kuinka sitten ratkaistaan tämä ongelma? Tämä on viisainen kysymys. Kiitoksia siitä, että sain tilaisuuden osallistua tähän aivan loistavaan keskusteluun. Uh, thank you very much to, uh, to... Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon kaikille puhujille. Halusin vain toistaa erään asian, jonka sanoin aikaisemmin ja joka nousi esiin tämän viimeisen keskustelukierroksen kautta mutta kuulin melkein jokaiselta, joka käsitteli äh, koordinaatiota ja koherenssia. Ehkäpä siitä ei puhuttu tarpeeksi, mutta kaikki ne, jotka sen äh, nostivat esiin, niin kaikki ne kannattivat sitä. Se, mitä minä kuulin vähemmän, mutta eivät nyt minun korvani tässä ole tärkeitä, vaan korkean tason ryhmän edustajien korvat ovat ehdotukset, käytännönläheiset ehdotukset, miten parannamme tätä prosessia. Ja minä odotan kovasti sitä, että voin lukea tämän raportin, se on uusia ajatuksia ja vain periaatteita siitä, miten tämä voidaan panna täytäntöön tämä kuitenkin saa laajaa kannatusta, eikä tässä ole kyse pelkästään ajatusten eh, kannattamisesta, vaan sille on myös tarvetta eri syistä. Alan Lama Suur muistutti meitä siitä ja niin tekivät monet muutkin. Minkälaisia tuoreita ajatuksia korkean tason ryhmä tuo eh, tätä täytäntöönpanoa varten. Niiden ei pitäisi poliittisesti olla myöskään liian monimutkaisia niiden ei tulisi kohdata liikaa poliittista vastustusta. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Kello on 12.26. Päättö session on tarkoitus alkaa 12.45 20 minuutin kuluttua, joten nyt varmaan voin antaa teille luvan pieneen taukoon. Pyytäisin, että istuisitte paikoilla kello 12.40 niin, että voimme aloittaa tasan kello 12.45. Kiitoksia. Yeah, yeah. If I can ask you to, uh, to... Saanen pyytää teitä istutumaan. Puhemies Schulz on myöhässä. Hän tulee hiukan myöhemmin tänne, joten ehdotan, jos kaikille sopii, että aloitamme menettelyt. Meille on annettu vihreää valoa aloittaa ilman häntä. Pidämme kiinni tästä järjestyksestä, joka meillä on. En aio nyt esitellä enää ketään. Aion ainoastaan kadota tästä näyttämöltä ja jättää se päähenkilöille Herra Hudak aloittaa, sen jälkeen varapuheenjohtaja Georgieva ja sen jälkeen puheenjohtaja Monti. Ja toivottavasti puhemies Schulz tulee sillä välin paikalle. Sir, please. Thank you, Andre. And before you disappear... Kiitoksia. Ennen kuin poistumme paikalta, uskon, että meidän täytyy kiittää sinua todella paljon siitä, mitä olet tehnyt eilen ja tänään olet johtanut näitä keskusteluita ja vastannut siitä, että puheenvuorot jakautuvat asianmukaisesti, eikä tämä ole helppo tehtävä, joten kiitos paljon sinulle. Ilo oli minun puolellani. So, honorable members. Arvon kansallisten parlamentin jäsenet, puhemies, joka ei vielä paikalla, mutta varapuheenjohtaja tai varapuhemies, ihan hyvä asia, arvon komission varapuheenjohtaja, korkean tason työryhmän puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään edustamassa Slovakiaa puheenjohtajamaata tässä arvovieraiden muodostamassa kokouksessa, jossa on paikalla myöskin kansalliset parlamentin jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä, kollegoita, neuvoston edustajia, komission edustajia tässä tärkeässä tapaamisessa. Kiitos siitä, että sanoit täällä tänään. Olen kiitollinen puheenjohtaja Montille, Mario Montille siitä, että hän järjesti tämän konferenssin ja puhemies Schulz, joka toimi isäntäjä, isäntänä. Aihe on erittäin vai tärkeä. EUn rooli, Euroopan rooli, omat varat, EUn rahoitus, ne ovat erittäin tärkeitä asioita. Kun me puhumme tästä tärkeästä hankkeesta, kyse on hankkeesta, joka vaikuttaa Eurooppaan ja siihen tapaan, jolla Eurooppa jäsentyy, kuinka sitä rakennetaan. Koulusta ja yliopistosta muistaa, että joka hankkeessa on kolme osaa. Täytyy vastata kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, mikä? mitä hanke ja miksi? Toinen, siis miksi hanke toteutetaan ja kolmantena, so what? Mitä sitten? Mitä teemme on tärkeää, koska uskon, että olemme nyt tien risteyksessä Euroopan unionin kehityksessä oli sitten kyse Brexitistä tai uusista ulkoisista ongelmista tai uhista, maahanmuutto- ja turvallisuuskysymykset ja niin poispäin. Kaikki tämä luo sellaisen toimintaympäristössä Euroopan unionin täytyy muuttua. Ja muutoksia ei ikinä tapahdu ilman rahoitusvaroja tai ilman, että uudelleen pohditaan budjettikysymyksiä. EU-talousarvio minun nähdäkseni ja useimmin on kutsuttu herran budjetiksi, on mikrokosmos, jossa on erilaisia näkemyksiä kannanottoja eri jäsenvaltioilta ja eri toimielimiltä, mukaan ottaen Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit. Tietystikin kun me ajattelemme, miksi me toteamme Euroopan talousarviota ja mitä varten meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, mitä Euroopan talousarviolla voidaan saada aikaan, mitä sillä pitää saada aikaan. Tarkoitan tällä sitä, että kuten me tiedätte, Talousarvio on vain 2 prosenttia koko EUn menoista. Talousarvio on 2 prosenttia koko EUn menoista. Ei pidä olla liian suuria odotuksia. Haluamme tehdä Euroopasta vahvan, kilpailukykyisen ja vauraan kansalaisten kannalta, mutta toisaalta meillä täytyy olla rohkeutta tarkastaa budjettia uudella tavalla, tavalla, joka heijastelee tarpeita ja haasteita, joita meillä on edessämme eurooppalaisena tänä päivänä. hienoa, että pystyn olemaan mukana keskustelussa tänään ja tämän aamupäivän aikana. Täällä puhuttiin hyvin paljon eurooppalaisesta lisäarvosta, siitä, että Euroopan talousarvoon täytyy tuoda lisäarvoa. Herra Lamassuur puhui täysin selkein sanakäänteen. Mikäli me määrittele sitä, mitä lisäarvo on Euroopan kannalta, emme ikinä onnistu pyrkimyksissämme saada aikaan uuden aikainen talousarvo, vastaa ja heistelee todellisia tarpeita. Suoraan sanottuna keskustelussa en kuullut mitään määritelmää lisäarvolle. Ja tämä on tärkeä tehtävä. Mikäli asia ei määritellä, ja on aina eriäviä näkemyksiä siitä, mikä kunkin jäsenvaltion tai kannalta on lisäarvoa Euroopan tason toimissa, niin meidän on hyvin vaikea päästä konsensuksen siitä, miten budjetin pitäisi jäsentyä, mukaan luettuna tulopuoli, mutta myöskin menopuoli. Haluan antaa teille pohdinnan aiheita teille. Näin tässä nyt neljä tai viisi tärkeintä elementtiä, jotka liittyvät Euroopan lisäarvoon. Tämä on pohja keskustelulle ja ajattelemisen aihetta teille. Ensimmäinen se minun nähdäkseni on se, että meidän täytyy pyrkiä yhdistämään eurooppalainen politiikka ja eurooppalainen strategia toisiinsa. Meidän täytyy viedä Eurooppaa eteenpäin niin, että se tulee kilpailukykyisempi, turvallisempi ja kansalaisten kannalta hyvä asia. Euroopan talousarvion pitäisi tuoda kolme elementtiä mukaan, jotka vievät asian eteenpäin politiikkaa. Esimerkiksi maahanmuuttokysymykset, johtajuuskysymys ja toiseksi siinä pitäisi olla merkittävää vipuvaikutusta. Euroopan talousarvio on merkittävä sen suhteen saadaan aikaan vipuvaikutusta kansallisille määrävaroille ja määrärahoille ja yksityisille varoille. Yksityisille varoille saadaan vipuvaikutuksen kautta liikkeelle. Tämä merkittävä seikka unionin talousarviossa. Kolmanneksi budjetti pitäisi auttaa yhdistämään asioita Euroopan tasolla. Olipa sitten kyse fyysisistä infrastruktuureista tai niiden yhdistämisestä, liikenne, viestintä ja digitaaliset infrastruktuurit, mutta myöskin inhimilliset infrastruktuurit, jotka usein unohdetaan. Usein unohdetaan, että meidän täytyy kehittää kansalaisten Eurooppaa. Tämä, tässä pitää saada nuorten mielenkiinto herätettyä. Juuri nuoret me olemme menettämässä ja hukkaamassa, siksi ääriainekset nostavat päätään. Neljäs seikka on nähdäkseni konvergenssi, lähentyminen. Budjettien pitää auttaa Eurooppaa lähentymään siten, että tuotaan, tuetaan köyhempiä alueita ja jäsenvaltioita ja luodaan kohesiota, joka on tärkein tärkeät Euroopassa yhteenkuuluvuutta, joka on osa arvoistamme, yksi arvoistamme. Mikäli saamme aikaan konsensuksen joidenkin näiden arvojen osalta ja sen lisäarvon osalta, jota Euroopan unionin talousarvojat voi tuoda mukana, voimme puhua myöskin enemmän siitä, miltä budjetin pitäisi näyttää. Nyt sitten. Muutama sana siitä, tai puhuin jo siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta kuinka tämä sitten tehdään. Muutama sananen siitä. Uusia varoja ja omia varoja, ne ovat tärkeitä elementtejä, mutta lisäksi täytyy katsoa, niin kuin me täällä sanovatkin, ei pelkästään sitä, mistä saadaan lisää rahaa, uutta rahaa, vaan myöskin pitää puhua siitä, kuinka varhaat käytetään. Me katsomme nyt talousarviota meidän täytyy huolellisesti pohtia eri budjettikohtia ja katsoa, miten parhaalla mahdollisella tavalla käytetään kansalaisten ja Euroopan kannalta rahat. Mainitsisin tässä suhteessa erään seikan, joka tuli esiin eilen uutisissa. Komission jäsen Moskovici sen mainitsikin. EU-ssa joka vuosi me menetämme että 160 miljardia euroa arvonlisäverotuloja joka vuosi. Mikäli hieman parannettaisiin tilannetta tässä suhteessa, saataisiin kerätty yllättävästi rahaa, jotta voidaan tyydyttää ne tarpeet, joita Kristelina ja muut ovat määritelleet, ja saadaan tätä niin sanottua joustavuutta lisää. Joten meidän täytyy katsoa, kuinka nykyiset määrät käytetään paremmin hyväksi. Tämä on erittäin tärkeä asia so what? Mitä vaikutusta tällä pitäisi saada aikaan? Meidän pitäisi olla talousarvio, joka heijastelee uusia haasteita nykypäivän maailmassa, joita meillä eurooppalaisina on. Lisäksi pitäisi vastata kansalaisten toiveisiin ja odotuksiin, mutta budjetti täytyy olla myöskin ymmärrettävä. Joskus budjetti on niin sekava, että siitä on hyvin vaikea saada selkoa tai selittää sitä kenellekään. Kuten te tiedätte, Dinosaurukset eivät kuolleet siksi, että ne ovat vahvoja, vaan siksi, että ne eivät pystyneet mukautumaan uusiin tilanteisiin. Tämä meillä on nytkin edessämme. Meidän täytyy mukautua uuteen tilanteeseen, joka Eurooppana meillä on edessämme. Joten voisin puhua pidempäänkin, mutta sihteeristöltä minä nyt sain tämän, en sanonut enempää. Neuvoston puolelta toteaisin, että neuvosto on valmis toimimaan hyvänä kumppanina keskustelussa omista varoista ja EUn rahoituksesta. Neuvosto on seurannut keskusteluita ja ajatusten kehittymistä hyvinkin tarkalleen, kuten puheenjohtaja Monti tietää. Hän on itse raportoinut ja keskustellut vähintäänkin kaksi kertaa Ecofinin yhteydessä ministerin kanssa näistä asioista, joten tämä on hyvä se, tärkeä se kyllä neuvostonkin ja kansallisten ministereiden ja virkamiesten kannalta. Ja me läheisesti seuraamme tätä prosessia sekä ministeritasolla että virkamiestasolla. Näissä tapaamisissa on tärkeää, että paikalla on myöskin kansallisten parlamenttien edustajia ja Euroopan parlamentin edustajia. Tätä vuoropuhelua todellakin kaivataan Euroopan ja kansallisen tason välistä vuoropuhelua, koska ajattava kyllä on monia tilanteita, joissa Brysselissä kyllä ollaan yhtä mieltä, mutta sitten kun mennään takaisin kotiin, niin puhutaan aivan eri sanankääntein. Tässä annetaan lisää vettä myllyyn populistien suunnalla. There are what I would call spillover, positive spillover. Euroopan talousarviolla on myönteistä kerransvaikutusta. Meillä on aivoriihi kokoonpanoja ja muita työryhmiä, jotka pohtivat budjettia. Mainitsisin tässä Vladimir Mankan, joka minun maamieheni Euroopan parlamentissa Slovakiassakin on syntynyt ehdotuksia sen osalta, kuinka voitaisiin luoda uusia määrärahalähteitä lähteitä unionille. Lopuksi toteaisin, että kun edustan täällä neuvoston puheenjohtajamaata Slovakia, Haluaisin kiittää teitä tästä erittäin hyödyllisestä ja arvokkaasta keskustelusta. Tämä on vain osa tätä matkaa, osa tätä prosessia. Uskon, että neuvosto tulee jatkossakin olemaan rakentavassa hengessä teidän kumppaninne, kun te pyritte luomaan parempaa ja toimivampaa talousarviota, etenkin kansalaisten kannalta katsottuna. Kiitos. Now I can say good afternoon. Hyvää iltapäivää. Emme olekaan pitkään aikaa, niin, niin pitkään aikaa nähneet. Ensinnäkin haluaisin välittää komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin äh, valittelut. Hän halusi olla osana, mukana tätä keskustelua. Hän Tämä on oikea aikaan, koska halusin juuri sanoa jotain teistä komissiopuheenjohtajan suulla. Hän on osallistunut hyvin aktiivisesti tähän keskusteluun, kuten herra Monti tietää. Me kutsuimme hänet Barrosokin komission keskustelemaan ajatuksista. Hän olisi henkilökohtaisesti halunnut kiittää parlamentin puhemiestä, ei pelkästään siitä, että hän on äh, osallistunut tähän konferenssiin, vaan siitä roolista, joka hänellä on ollut äh, tämänhetkisten monivuotisten rahoituspuitteiden neuvotteluissa, jotta äh, voitaisiin varmistaa, että tämä todellisten omien varojen aihe ei säily pelkästään elinvoimaisena vain on osana seuraavien rahoitusnäkymien neuvotteluita. Joten kiitoksia Jean-Claudilta, kiitoksia myös kollegoilta niin. ja minun puolestani. Neljä asiaa tässä lopuksi. Ensimmäinen on se, että minun vaikutelmani ja se, mitä olen kollegoilta kuullut, on se, että tämä keskustelu on erittäin hyödyllinen muoto. Se ottaa huomioon kansalaiset, jotka edustavat meitä kotona ja meidät täällä Brysselissä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajien käymät keskustelut olivat sellaisia, että mielipiteet olivat usein hyvin yhdenmukaiset, mutta myös täydensivät toisiaan ja olen iloinen nähdessäni sit sen, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti tulevat yhteen, kun käsitellään Euroopan unionin tulevaisuutta ja Euroopan unionin budjetin tulevaisuutta. Toinen asia, jonka halusin sanoa, on se, että pääviesti näistä keskustelusessioista täällä on se, että eh, meidän enemmistömme kannattaa sitä, että budjetti täytyy yksinkertaistaa ja uudistaa sekä meno- että tulopuolella. Ja meidän tulisi myös tuoda budjettia lähemmäs kansalaista, kun sanomme näin tulopuolella, niin siitä on, siinä on kyse siitä, että meillä täytyy olla suorempi linkki sen välillä, mitä kansalaiset maksavat ja mitä Euroopan budjetti investoi heidän puolestaan. Tänä päivänä tämä linkki on 80 prosenttisesti sellainen, että se kulkee kansallisen budjetin kautta. Nyt heiluri on heilahtanut siihen suuntaan, että kovin suuri osuus on omia varoja, mutta ei niin kutsuttuja todellisia omavaroja. Ja siksi olisi hyvä, ja sopiva, jos heiluri heilahtaisi taakkaisin. Lisäksi on myös aivan selvää, että nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä on näkemystä siitä, että tarkoittaako tämä heiluriliike sitä, että luotaisiin tällainen EU-vero. Puhun nyt komission puolesta, tätä me emme ehdota. Se, mitä me ehdotamme, on äh, muutos tähän äh, tulojakoon niin, että kansalaiset ovat äh, lähempänä sitä, mitä me Euroopassa teemme heidän puolestamme. Tämä saattaa kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta se on itse asiassa hyvin merkittävää. Se, mitä me haluamme saavuttaa, on, että meillä on mahdollisuus nähdä verotuksen kehityksessä EU-ssa, verotuksen harmonisointia, se, että korvataan yksi vero toisella, niin että sitä kautta nähdään tämä linkki kansalaisen ja Euroopan budjetin välillä ja tuodaan ne lähemmäs toisiaan kuin tänä päivänä on. Tässä ei keskustelussa ei käsitellä myöskään budjetin kokoa. Jotkut ovat saaneet sen vaikutelman, että me keskustelemme EUn tulojen nostamisesta. Näin saattaa olla tai sitten ei, mutta se ei nyt todellakaan ole herra Montin ja meidän ryhmämme keskustelun kohteena. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö se olisi tärkeä keskustelu, mutta ei ole kyse siitä, että haluamme lisätä kansalaisten verotaakkaa. Olen varsin optimistinen tämän keskustelun tulevaisuuden suhteen. Miksi näin? koska meidän täytyy tehdä uudistuksia. Brittien päätös kansanäänestyksessä painostaa meitä. Se tulee uudelleen avaamaan kysymyksen jäsenmaksualennuksista ja aivan luonnollisesti meidän täytyy silloin myös tarkastella hyvin tarkkaan eh, Euroopan budjetin tulopuolta. Emme voi vain sanoa, että me käsittelemme jäsenmaksualennukset ja sitten eh, muihin asioihin emme koske. Ja minun mielestäni tämä olisi hyvä mahdollisuus eh, toimia oikein. Kuten sanoin tänään aamuna, olen myös hyvin vakuuttunut siitä, että tulemme olemaan menestyksekkäitä, jos samanaikaisesti jatkamme näitä sinikkäitä uudistuksiamme ja parannuksiamme budjetin menopuolella. Parlamentti on auttanut meitä saamaan enemmän joustavuutta siinä, miten käytämme määrärahamme. Jos meillä ei sitä olisi, olisimme kyllä ää, äh, kaatuneet ää, äh, tämä kriisi olisi iskenyt meihin ja meidän täytyy nyt keskittyä myös menojemme laatuun, mitä haluamme saada aikaiseksi kansalaisillemme. Ja nyt kun meillä on tiukempi budjetti, joka asettaa meille enemmän vaatimuksia, niin tuo vastuu laadusta, mitä me teemme kansalaistemme uhrauksilla, tulee ainoastaan lisääntymään. Ja viimeinen asia, mitä seuraavaksi? Seuraavaksi jatkamme teknistä työtämme, mutta me kaikki tiedämme, että tekninen työ vie meidät vain niin pitkälle. Me tarvitsemme teiltä nyt tätä poliittista mm, kovaa työtä ja teidän avullamme ehkä onnistuisimme luomaan oikean poliittisen ympäristön ja tehdä sen uroteon, että uudistaisimme budjetin. Komissiossa tuon uudistuksen sisältö tulisi uusien monivuotisten rahoitusnäkymien kautta. Ja toivottavasti meillä on yhtä tiukka parlamentti kuin viime keskusteluissa. Silloin voimme varmistaa, että tekniset ajatukset muuttuvat poliittiseksi todellisuudeksi. Kiitoksia. Ja, Kristalina. Ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitoksia hyvät kollegat. Ja hyvä professori Munti. Minulla on se vaikutelma, että meillä on tässä ollut takanamme kaksi hyvin intensiivistä äh, päivää. On tehty työtä ja keskusteltu korkean tason työryhmä aikoo julkaista loppuraporttinsa tämän vuoden lopussa ja me oletamme ja kuuntelin äsken hyvin tarkkaan Rova Georgieva, että komissio tulee tekemään lainsäädäntöehdotuksia tämän raportin pohjalta niin, että seuraavien monivuotisten rahoitus näkymien aluksi, eli vuonna 2020 meillä on sitten paremmat rakenteet. Tämä keskustelu, jota olemme nyt viimeiset kaksi päivää käyneet ja jota jatkuvasti käymme, jos katsomme sitä parlamentin näkökulmasta, ja tämä koskee sekä Euroopan että kansallisia parlamentteja. Jos siinä katsomme mistä tässä on oikeasti kyse, niin tässä, hyvät kollegat, on kyse demokraattisesta vastuullisuudesta ja tunnistamisesta. Tämänhetkisessä järjestelmä veronmaksajien on hyvin vaikea tunnistaa, kuka on itse asiassa vastuussa mistäkin. Euroopan unioni on, Saksan kollegat, saksalaiset kollegat tietävät tämän erittäin hyvin. Oikeastaan tällainen tulonjako keskus on tietty parametri, jonka mukaan jäsenten on maksettava tietty summa yhteiseen purkkiin ja siitä purkista sitten rahoitetaan hankkeita. EUta rahoitetaan rakenteellisesti ja ensisilmäykseltä näiden määrärahojen kulutuksesta päätetään varsin demokraattisesti. Osakkeenomistajat eli jäsenvaltiot ovat siinä mukana ja kansalaisten valitsema parlamentti on siinä mukana. Saksalaisena haluan sanoa, että tämä on tällaisen federalistisen järjestelmän klassinen rahoitusmalli, jossa osavaltiot ja liittovaltio, EU ei ole liittovaltio. En halua tässä nyt mitenkään sanoa, että joku sitten keksisi sanoa, että Schulz sanoi, että EU on liittovaltio, mutta jos me olisimme sellainen, niin silloin osavaltiot ja keskushallinto yhdessä toimisivat tämä on se ideaalikuva. Todellisuus on toisenlainen. Rova Georgieva juuri puhui joustavuudesta. Viime monivuotisissa rahoituspuitteissa suuresti juhlimme sitä, että meillä olisi nyt enemmän joustavuutta vuosien välillä ja eri osakkeiden välillä. Ja minä, kun olen tällainen budjettipoliittinen maalikko, eh, niin eh, minua sitten kollega Lamassur vähän jarrutteli, kun minä sitten tulin sieltä salista ulos ja sanoin, että nyt meillä on enemmän joustavuutta vuosien ja otsakkeiden välillä. Olin todella iloinen, mutta hän sanoi, että hyvä Schulz, sinun katsottava prosenttilukuja katsopa kuinka paljon joustavuutta sinulla on. Reaalisesti, realisesti prosenteissa vuosien välillä ja otsakkeiden välillä ja sitten iloni jo vähän vaimenikin. Miksi minä tämän sanon? Sanon sen siksi, että siinä vaiheessa, kun poiketaan niistä Ähm, lähtökohdista, jotka määriteltiin budjettia tai monivuotista rahoituspuitetta varten, niin koko skenaario katoaa, kun hallitusten ja valtion päämiehet viisaudessaan neuvostossa päättävät, että nyt käytetään enemmän määrärahoja turvallisuuteen ja sitten sanovat, että se on rahoitettava EU-budjetista niin sitten rouva Georgievalle sanotaan, että katsoppa mistä nuo rahat löytyvät. Mitä rouva Georgieva sanoo? Hän sanoo, että menenpä parlamenttiin. Parlamentti sanoo, meillä on ö, maksusitoumuksille katot ja sitten meillä on maksu Sitten tässä välillä on noin 80-90 miljardia 56 miljardia on se ero. Mehän voimme ottaa rahat sieltä. Sitten jäsenvaltiot sanoivat, että ei, ei, ei. Emme me puhu laisinkaan maksusitoumuksista vai maksumäärärahoista. Ei saa nostaa kattoja. Tämä tarkoittaa, että sitten on siirrettävä määrärahoja. Etsikää rahat olemassa olevasta rahamäärästä, mutta se on oikeastaan jo täysin käytetty. No sitten leikataan. Tai, mikä Euroopan budjetissa on vielä pahempaa, lykätään. Määrärahoja, joita on, jotka ovat käytössä, otetaan pois. Ja näillä ne laskut, jotka olisi pitänyt vuoden lopussa maksaa, noilla määrärahoilla ne lokakuussa siirretään seuraavaan vuoden budjettiin. Ja seuraava vaan vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana käytetään määrärahoja edellisvuoden laskujen maksamiseen, ja näin on tehty jo viimeiset 20 vuotta. Yrityksessä tätä kutsutaan rolloveriksi. Ja tämä johtaa jossain vaiheessa yrityksen konkurssiin. Tämä on pieni osuus meidän budjetitodellisuuttamme, joka meillä on joka päivä Eh, joka vuosi eh, edessämme. Ja se, mikä minua tässä ärsyttää suunnattomasti, on se, että jos tätä kritisoi, niin sitten eh, pääkaupungit, ihan sama oli kyse sosiaalidemokraattisesta tai liberaalihallituksesta tai kristillisdemokraattisesta hallituksesta vastauksen, että katsokaa nyt Brysseliä, Bryssel ei osaa hoitaa rahojaan. Me päätämme valtaisista päätö- asioista, hankkeista, Frontexista, ulkoraja, valvonnasta ja sitten nuo höpsöt siellä keskustelevat jostain maksusitoumuksista ja katoista ja niin poispäin. Tämä tekopyhyys, jota Euroopan budjettipolitiikassa on, sitä ei oikein enää pysty ylittämään. Ja siksi me tarvitsemme enemmän avoimuutta ja se voidaan saavuttaa omilla varoilla, koska silloin aivan selvästi tiedetään, mistä nuo määrärahat tulevat ja ne, jotka päättävät tuloista, päättävät myös menoista. Ja silloin kansalaiset näkevät aivan selvästi, kuka kantaa vastuun. Ja sillä tavoin saadaan aikaan enemmän demokratiaa Euroopassa. Siksipä toivon, että olemme tässä keskustelussa tänä päässeet vähän pidemmälle. Minä en ole kovinkaan optimistinen, koska tendenssi uudelleen kansallistaa kaikki on hyvin yleinen Euroopassa. Se koskee myös budjettipolitiikkaa, mutta ehkäpä jossain vaiheessa myös Euroopan unionissa järki voittaa, eikä ideologia. Euroopan unionin budjettipolitiikka on ideologisesti, eh, sillä on suurta ideologista painolastia. Tämä vastuunjako näyttää siltä, että järkevä, eh, vastuullinen budjettipolitiikka on kansallista ja järjetön rahanhukkaus on eurooppalaista. Niin kauan kuin meillä on tällainen ristiriita, niin silloin emme saa luottamusta kansalaisiltakaan. Ja luottamuksen menetys poliittisesti on kaikkein vakavinta. Tässä on kyse Euroopan unionin ydinpolitiikasta. Kiitän teitä kovasti sitä keskustelusta, jota täällä on käyty. Kiitän korkean tason työryhmää hyvin paljon laadullisesta, laadukkaasta työstä, mutta monet niistä asioista, jotka minä sanoin, tänään ja sanoin eilen on varsin karkean tason kommentointia. Kun menemme sitten itse budjettipolitiikkaan, niin se on paljon yksityiskohtaisempaa. Alkaa alkaa minulle äh, vihainen, äh, kun on kyse karkeasta työstä, niin sitä on karkein työvälinein työstettävä ja äh, me tällaisia karkeita esityksiä saamme täällä Brysselissä usein ja siksi minä karkein välinein puolustan itseäni, koska tässä on näinä päivinä kyse Euroopan unionin puolustamisesta ja toivoisin, että tämä demokratisointumistrategia, jota todella tarvitsemme, menee eteenpäin myös Ähm, budjetissa. Siksi korkean tason työryhmän työ on erittäin poliittista, ei niinkään teknistä. Äh, sisällöltään se on tietenkin teknistä, mutta loppupäätelmät ovat hyvin poliittisia. Kiitoksia ja nyt äh, professori Montti saa puheenvuoron. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Muistuttaisin meitä kaikkia siitä, että monimuotoisessa maailmassa, jos tänään elämme omien varojen korkean tason työryhmässä, on kolme isää, mutta eräs Schulz, parlamentin puhemies, oli heistä päämoottori sektori, jotta saatiin kompromissia aikaan parlamentin ja neuvoston kesken. Ja näin pystyttiin pitämään ainakin hengissä uudistus omista varoista. Ja tätä me nyt sitten edelleen työstämme, niin kuin eilenkin sanoin, niin kollegoiden puolesta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja puhemiestä, joka edustaa parlamenttia, ja monia ihmisiä, jotka niin aktiivisesti osallistuivat tähän konferenssiin. Neuvosto, jota edusti neuvoston puheenjohtaja Rudevak ja sitten komissiota edusti Rova Georgieva korvaten puheenjohtaja Junckerin. Haluaisin myös kiittää professori Sapiria, joka johti koko konferenssia. suurella sisällöllisellä auktoriteetilla ja luontaisalla, luontaisella kohteliaisuudella. Näin pystymme noudattamaan aikataulua. Sehän ei aina ole ihan helppoa eri konferensseissa. Totta on, että konferenssi pidettiin täällä parlamentissa ja sekin varmasti paransi tätä kurinalaisuutta. Haluan kovasti kiittää kansallisten parlamenttien jäseniä. He toivat aivan uutta omaa lisäarvoa, joka auttaa meitä pohtimaan tätä kysymystä eri suunnista katsottuna. Ja haluaisin myös kiittää paneelien jäseniä aivan erityisesti, koska, ja, ja koska kerran olen viimeinen, joka täällä puhuu, niin toivon, että kaikkien osallistujien puolesta voin kiittää niitä, jotka tekivät kovasti työtä, jotta tämä konferenssi onnistuu ja on johdonmukainen ja organisoidusti toimiva. Nämä kiitokset kuuluvat aina erityisesti toimielinten väliselle sihteeristölle, joka tukee meidän tekemämme työtä. Samoin tietysti tämä koskee Task Force-työryhmää, joka vielä kiinteämmin on mukana tukemassa työtämme. Samoin kiitän Euroopan parlamentin henkilökuntaa ja tulkkeja. Herra Traskovski viimeisessä paneelissa vetosi meihin kaikkiin, jotta olemme maltillisia emmekä liian kunnianhimoisia. Ja haluaisinkin olla hänen kanssaan samaa mieltä ja vakuuttaa hänelle, että emme aio menettää maltillista asennettamme, mutta ainakin mitä tähän korkean tason työryhmään tulee, niin haluan puolestani rauhoittaa herra Traskonia ja kaikkia muitakin siitä, että korkean tason työryhmä on hyvin päättäväinen, ehkäpä jopa varsin uppiniskainen, itsepäinen, kun se työstää tätä mandaattiaan, jonka se on saanut. Ja me haluamme tehdä kaiken, joka vallassamme on älyllisessä vallassamme, jotta on vähemmän helppoa kuin koskaan aikaisemmin on ollut. On siis vähemmän helppoa neuvostolle hylätä omien varojen uudistusehdotukset, tyrmätä ne ainakin monta kertaa aikaisemmin, muistan tässä vuoden 2013, ei ollut mitään poliittista hintaa edes siinä, että keskusteltaisiin komission kiinnostavia ehdotuksia omista varoista. Paniko joku merkille sen, että neuvosto tai me silloin neuvostossa hylkäsimme ehdotuksen omista varoista? Ei suinkaan, kun se jotenkin meni täysin huomaamatta ohi. Minä uskon, että kaksi asiaa saattaa olla nyt muuttumassa. Ensinnäkin, koska tilanne on muuttumassa huonommaksi, kaikella kunnioituksella, kaikkien, kaikkien hallitusten suuntaan ja neuvoston suuntaan, joka niitä edustaa niin nyt, ehkä on vähemmän helppoa tyrmätä tämän tyyppisiä ajatuksia kuin aikaisemmin on ollut senkin takia, että monet Euroopan unionissa alkavat nyt ymmärtää, mitä tulee esimerkiksi yleiseen mielipiteeseen, että ehkä kansallisten pääkaupunkien syyttävä peli, jolla syytetään on tietysti uusia toimielimiä siitä, mikä ei suju EU-ssa, ja niitähän on. Ja nyt sitten aletaan ehkä reagoida tällaiseen sormella osoittamiseen ja kerrotaan myös siitä, mitä kansallisissa pääkaupungeissa tehdään niin kotimaassa kuin silloin, kun ne osallistuvat neuvoston kokouksiin. Ehkä sielläkään ei aina ole ihan ihanteellisella tavalla tuettu Euroopan integraatioprosessia. Ja sitten vielä toinen syy, minkä takia minä uskon ja toivon, että että poliittisesti ei enää ole niin helppoa tyrmätä poliittisia ehdotuksia ja ajatuksia. Se liittyy siihen, että me haluamme lisätä yleisen mielipiteen tietoisuutta asioista ja aivan erityisesti po- viitaan poliittiseen maailmaan, lehdistöön ja kerromme siitä, mistä täällä oikein on kysymys, mikä on pelissä. Ja jos vertaan tätä aikaisempiin yrityksiin, ei ollut ollenkaan tällaista valmistautumisen astetta. komissio, parlamentissa neuvostosta käsin komission etusten suuntaan, joten me nyt todellakin teemme aivan kaikkemme, jotta kaikille toimijoille on välttämätöntä loppupeleissä, miten nyt sanoisin, että olisivat vieläkin vastuullisempia kuin aikaisemmin on ollut tilanne. Ja tämä Tämän takia ponnistelemme niin kovasti työryhmässämme ja käsittelemme koko joukkoa relevantteja kysymyksiä, niin tällaisia teknisiä, akateemisia kysymyksiä ja haluan muuten kiittää myös asiantuntijaryhmän, tutkijaryhmän jäseniä. Tästä on ollut paljon hyötyä meillä. Olen käsitellyt myös poliittisia prosesseja ja aiheita tietenkin. Ja tämä konferenssi aivan erityisesti on tällainen avaintekijä koko prosessissa, jonka kautta pyritään lisäämään tietoisuutta siitä, mistä nyt on kysymys. Ja varapuheenjohtaja Georgieva sanoikin tiiviisti, mutta varsin tehokkaasti, miten hän näkee tämän konferenssin merkityksen. Minun ei tarvitse nyt toistaa tätä ja onneksi minun tulkintani ei ole erilainen kuin sinun. Se olisikin vähän epämukava tilanne, jos näin olisi ja minä uskon, että olemme pystyneet tunnistamaan erittäin vahvasti viittaan ihan kaikkiin osallistujiin. Olemme todenneet, kuinka tärkeää tärkeä eurooppalainen lisäarvo, toisaisuusperiaate, eurooppalaiset yleiset hyödykkeet ovat. Ne ovat tällaisia perussuodattamia sen suhteen, mitä pitäisi saada aikaan, mitä pitäisi tehdä. Ja varapuheenjohtaja Georgieva ensimmäisessä puheenvuorossaan tänä aamuna sanoi, että kriteerit tässä keskitytään tavoitteisiin ja toteutettavuuteen ja todennettavuutta, niin haluaisin vielä lisätä yhden asian. Tiedän, että tämä on tärkeä kysy, kysy lähellä Andressa Pirin sydäntä, siis missä, mikäli vain mahdollista, halutaan myös jälkikäteen arvioida politiikkojen tuloksellisuutta. Ja ministeri Uda korosti sitä, kuinka tärkeää on, että se, mitä EU-talousarviolla saa aikaan, on mahdollisimman lähellä peruspoliittisia tavoitteita, joihin EUssa pyritään. Ja haluaisin vielä korostaa, että hän otti esille yhteen sopivu yhteenkuuluvuuden yhtenä tekijänä. Fyysinen ja inhimillinen yhteentoimivuus ja ja myös miten täytäntöönpano toimii yhteen. Rova Georgieva mainitsi komissaari Moskovitsin eilen ja sen, miten pyritään kiertämään veroa Ja kuinka tärkeää kuitenkin olisi EUlle pystyä paremman koordinaation kautta, mitä tulee lain valvonta- ja täytäntöönpanoprosesseihin, niin tätä kautta voitaisiin poistaa ainakin osa, palauttaa osa miljardeista, joita menetetään arvonlisäveromenetyksenä vuosittain. Mitä, jos vähemmän kierretään arvonlisäveroa, niin tämä saattaa hyvinkin tarkoittaa sitä, että EU ja sen jäsenvaltiot pystyvät saamaan varoja näiltä vilpintekijöiltä ja palauttamaan varat palvelemaan kansalaisia. niin, että he saavat enemmän yleisen mukaisia asetuksia, kuten turvallisuutta. Tämähän kaikki edustaa lisäarvoa EU-ssa. Siis haluaisin lopettaa tähän lisäarvon verrasta EUn asettamaan, äh, tuomaan lisäarvoon tähän lopuksi. Mielestäni täällä on ollut suurta yksimielisyyttä, konsensusta. Tietysti se on aina helpompaa sanoa kuin toteuttaa käytännössä. Ymmärrettiin siis, että EUn täytyy niin kuin yritysmaailma sanoisi, sen pitäisi keskittyä core-bisneksensä, ydinosaamiseensa, ydinalaansa. Se hyödyttäisi kansalaisia paljon enemmän kuin moninaiset erilaiset ohjelmat, joiden tarkoituksena kyllä on auttaa eri kansalaisluokkia ja ryhmiä. Ja nyt sitten otettaisiin kaikki irti omista varoista. Yksinkertaiset muutokset EU-budjetin laatimisprosessissa esimerkiksi tänä aamuna kun professori Fust, joka elävästi konkreettisesti kuvasi, minkä takia nettojäännöslähestymistapa saa tätä huomiota, kun se johtuu siitä, miten budjetti äh, laaditaan, mikä budjettirytmi on. Ja puheenjohtaja Lamas Suur otti esille, että on erittäin tärkeää saada johdonmukaisuutta sen että annetaan uusia tehtäviä EUlle ja sen valtiosta käsin, ja sitten kuitenkin pitäisi antaa myös varoja käyttöön. Ja otettaisiin huomioon, miten jäsenvaltioissa säästetään, jos tehtäviä tehdään EU-tasolla. Ja me kyllä ymmärrämme hyvin, että meidän mandaattimme ei kuulu tämä talousarvion koko tai verotuskysymykset eteenpäin. Tämä ei tarkoita, että nämä olisivat epärelevantteja kysymyksiä tai jotenkin liittyy nehän liittyvät myös tähän perusaiheeseemme, mutta täällä me emme ole kuitenkaan näitä asioita varten. Työmme korkean tason työryhmässä vaatii nyt hiukan enemmän aikaa, vielä ei kovin paljon. Me pyrimme la- saamaan raporttimme valmiiksi ja ehdotukset valmiiksi kolmen puheen, kolmen toimielimen puheenjohtajille ja aiomme tehdä tämän joskus syyskuun aikana heidän suostumuksellaan. Haluan puhua hyvin selkeästi. Olen varma, että monet teistä Euroopan parlamentissa varsinkin, mutta myös kansanparlamentissa, ehkä olette olleet hiukan pettyneitä, koska ette ole kuulleet korkean tason työryhmän jäsenten esittävän mitään erityisiä ehdotuksia. Mutta voin vakuuttaa teille kuitenkin, että loppuraportissamme tulee olemaan myös paljon konkreettisia ehdotuksia, jotka on hyvin perusteltuja ja dokumentoituja. Joissakin tapauksissa sitä myös vaihtoehtoja, mutta me kaikki kuitenkin olemme sitä mieltä, että olisi äärimmäisen tärkeää ennen kuin rynnätään lopullisiin konkreettisiin ehdotuksiin luoda tällaista älyllistä ilmapiiriä kautta Euroopan, jonka kautta voidaan nähdä, minkälaista epäjohdonmukaisuutta liittyy tämänhetkiseen järjestelmään, niin minkä puutteita siitä on. Muutoin sitten, kun näitä konkreettisia ehdotuksia tehdään, ja niin kuin kohta tehdään, niin silloin keskustelu keskittyisi etuihin ja haittoihin eri ehdotuksissa, ja jokainen ehdotus mikä tahansa ajatus voidaan aina jonkun toimesta tuhota. Mutta täytyykö, ja sitten pohditaan, täytyykö meidän todellakin nyt mitään muuttaa, mutta kyllä meidän täytyy, mehän olemme niin pitkään puhuneet tässäkin konferenssissa siitä, kuinka epärationaalinen tämänhetkinen järjestelmä on. Uskon, että tätä kautta tulee hiukan todennäköisemmäksi se, että päästään jonkinlaiseen hyvään lopputulokseen. Sitten ihan vielä lopullinen, lopullinen sana. Me Olemme tietenkin Euroopan parlamentin käytettävissä, mutta myös kansallisparlamentit voivat kääntyä meidän puoleemme. Voitte kertoa meille ajatuksestamme raportin julkistamisen jälkeen. Sen, sehän osoitetaan myös kansallisille parlamenteille. Me olemme käytettävissänne ja haluamme antaa teille mahdollisesti hyödyllisiä lisäselityksiä. Varapuheenjohtaja Georgieva aikaisemmin tänä aamuna puhui eri luokista, jotka ovat relevantteja budjettiprosessissa ranskalais, puhuttiin maatalouspolitiikasta, kohdallisuuspolitiikasta, alennuspolitiikasta. Uskon, että meidän kollektiivinen pyrkimyksemme on vaatimaton, tai no ehkä ei oikeastaan niin vaatimatonkaan. Me nimittäin haluamme luoda älyllisten ponnistelujen, poliittisten ponnistelujen kautta ihan uuden luokan tällaisen, jonka nimi olisi Euroopan kansalaisten ystävät työryhmä. Kiitos.